Okay, people can start taking their seats now, colleagues. Olkaa hyvä, istutukaa paikoilleen, koska me aloitamme aivan pian, aivan kuten tavallista, vähän myöhässä. Olkaa hyvä ja istutukaa, niin me voimme lähestulkoon ajoissa sitten aloittaa. Eli eh, kyseessä on kokous joka on erittäin tärkeä. Se on ylimääräinen. Me käymme jäseneltyä vuoropuhelua kahden komission jäsenen kanssa. Ensin hyväksytään esityslista. Meillä on kolme asiaa esityslistallamme, tai oikeastaan neljä. Ensimmäinen on esityslistan hyväksyminen. Sopiiko esityslista kaikille? Kiitoksia. Ja sitten kakkosena puheenjohtajan ilmoitukset, joita puheenjohtajalle ei ole, mutta muistutan teitä, että meillä on 15. toukokuuta Strasbourgissa ylimääräinen äh, valiokuntakokous, jotta äh, meille jatkuu konsensus kehitysyhteistyöasioissa. Tämä on tärkeä asia. Äh, täytyy katsoa, että asiat tulevat kalenteriin myös. Ja sitten menemme kolmoskohtaan keskustelu äh, jäsennelty vuoropuhelu komission työohjelmasta. Äh, ensimmäiseksi komission jäsen Mimitsa, äh, jonka tunnemme hyvin täällä valiokunnassa. Ja me käymme hänen kanssaan vuoropuhelua. Ja sen jälkeen sitten komission jäsen Stylianis. Jäsenelty vuoropuhelu on erittäin hyvä mahdollisuus vaikuttaa komission työohjelmaan tulevina vuosina. Ja äh, haluamme kertoa, mitkä ovat meidän prioriteettimme ja mitä haluamme EUn saavuttavan seuraavan kahden vuoden aikana. Kaksi viimeistä tämän parlamentin vuotta. Jotkut äh, varmasti ovat jo seuraavassa parlamentissa, äh, varmasti tässä monet meistä ovat tosiaankin riippumatta Brexitistä. Eli tällä tavoin äh, me voimme äh, katsoa, että tulevaisuudessakin meidän äh, suunnitelmamme menevät läpi. Erittäin mukavaa, että komission jäsen Mimitsa on tullut tänne paikalle. Haluaisimme kuulla, miten teidän, te näette nämä asiat kehitysyhteistyöpolitiikassa? Meillä oli Pariisissa kokous, mutta tässä on puolivälitarkastelu ulkoisissa rahoitusvälineissä. Me aloitimme jo vuoropuhelut joten haluaisimme kuulla teiltä, miten näette asioiden menevän eteenpäin. Pyytäisin että äh, käytitte puheenvuoronne. Erittäin hyvä, että täällä on myös äh, pääjohtaja paikalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät ystävät, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kuten aina, äh, minulle on ilo tulla tänne keskustelemaan jäsennellyssä vuoropuhelussa, tämä kolmas jäsennelty vuoropuhelu työohjelmasta. Ja haluaisin aluksi hiukan puhua tällaista yleisestä toimintakehyksestä, jota ehdotamme ja yhdessä valmistelemme teidän ja neuvoston kanssa. Eurooppalainen kehityksen konsensus. Nyt kun solidarisuus kyseenalaistetaan. En näe mitään parempaa vastausta kuin äh, kunnianhimoinen yhteinen visio kehityspolitiikalle, jotta voidaan vahvistaa EUn johtajuus äh, tällä saralla. Tämän valiokunnan vaikutus on ollut merkittävä tämän uuden vision luomisessa. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia, mukaan lukien puheenjohtaja, yhteisesittelijät, herra Venta ja herra Noiser mm, ja varjoesittelijöitä teidän sitoutumuksestanne ja rakentavasta osallistumisestanne tähän prosessiin suurelti kiitos parlamentin vaikutuksen. Olemme saaneet aikaan tekstin, joka vastaa sitä korkeaa kunnianhimon tasoa, jonka itsellemme asetimme. Me olemme painottaneet vielä enemmän sitä, että köyhyyden poistaminen on kehityspolitiikan päätavoite. Ja me olemme erityisesti korostaneet kehityspolitiikan vaikuttavuutta avoimuutta ja johdonmukaisuutta. Olemme myös vahvistaneet ähm, määritelmät, jotka liittyvät kansalaisyhteiskuntaan, verotukseen, elintarviketurvallisuuteen ja rahoituspetoksiin ja kalibroineet paremmin äh, sanamuotoja liittyen maahanmuuttoon tuomioiden välisessä vuoropuhelussa olemme keskustelleet myös haastavista kysymyksistä, kuten parlamentin osallistuminen erityisrahastoihin, turvallisuus, maatalous ja virallisten kehitysapusitoumustemme valvonta. Näissäkin asioissa uuden konsensuksen täytyy löytää oikea tasapaino kaikkien sidosryhmien näkemysten välillä, mukaan lukien parlamentin ja jäsenvaltioiden näkemysten välillä. Kun otamme tämän tavoitteen huomioon pystymme kyllä löytämään tapoja ratkaisemaan viimeiset kysymykset seuraavien päivien aikana. Olemme lähellä yhteisymmärrykseen pääsemistä. Me emme saa unohtaa, kuinka suuri saavutus tämä tulee olemaan. Silloin Euroopan unioni vahvana globaalina toimijana voi esitellä kattavan kehityslähestymistavan, jolla vastataan 20-30 agendaan joka kuuluu kaikille toimielimille ja jäsenvaltioille. Lisäksi toivotan tervetulleeksi rakentavan panoksenne esimerkiksi esittelijä Noiserin panoksen keskusteluun tulevista suhteista Afrikan, Karibian ja Tyynemeren maiden kanssa – meidän johtopäätöksemme ovat pitkälti linjassa teidän päätöslauselmanne kanssa ja tämä on hyvä pohja keskusteluille. Olemme vielä varhaisessa vaiheessa keskusteluissamme jäsenvaltioiden kanssa ja joitain erimielisyyksiä on, mutta luotan, että voimme päästä yhteisymmärrykseen niin, että voimme tehdä suosituksen mukaan lukien neuvottelun suuntaviivoista syksyyn mennessä. Samanaikaisesti me ojennamme käsi, käteemme Afrikan, Karibian maiden ja Tyynemeren maiden eh, järjestöille ja haluamme aloittaa muodolliset neuvottelut ensi kesänä. Pohjana on tämä yhteinen visio. Koska tämä tehtävä on valtaisa, Louis Michel ja Pascal Lamy, entiset komissaarit, auttavat eh, tämän lähestymistavan luomisessa korkeimmalla tasolla näissä ähm, maissa ja näillä alueilla. Luotan myös hallitusten ja valtion päämiesten äh, sitoutumiseen viedä tämä keskustelu pääkaupunkeihin ja alueille niin, että tämä tulevan sopimuksen poliittinen ulottuvuus muuttuisi merkittävämmäksi. Me tarvitsemme hallitusta ja valtiopäämiesten ydinryhmän, joka voi ohjata tätä prosessia poliittisesti ja joka päivittää meitä edistyksestä. Aion pitää teidät täysin ajan tasalla edistymisestä. Vuosi 2017 tulee olemaan erityisen merkittävä vuosi suhteillemme äh, Afrikan maiden kanssa. Meillä on G7 ja G20 äh, huippukokeukset ja marraskuussa Avijanin huippukokous. Äh, komissio tulee hyväksymään yhteisen julkilausuman liittyen Afrikan ja EUn uudistettuun kumppanuuteen. Tämä tiedonanto ehdottaa vahvempaa, syvempää ja toimintaan perustuvampaa kumppanuutta, jotta voidaan saada aikaan enemmän vakautta ja hyvinvointia mantereillemme. Tulemme keskittymään erityisesti työpaikkojen luomiseen nuorille ja naisille, mukaan lukien investointien lisääminen. Tämä tarkoittaa oikeiden olosuhteiden ja liiketoimintaympäristön luomisen yrittäjyydelle erityisesti sellaisilla aloilla, joilla on suurta potentiaalia. Samalla on kuitenkin varmistettava kasvun yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen kestävyys. Sitten äh, keskitymme myös kestävämpiin valtioihin ja yhteiskuntiin. Ja tässä tarvitaan uutta äh, Afrikan valtioiden sitoutumista äh, rauhaan ja turvallisuuteen ja siihen, että keskitytään tehokkaaseen hallintoon, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja hyvään liikkuvuuden hallintaan. Afrikalla ja Euroopan unionilla on paljon voitettavaa paremmista taloudellisista ja yhteiskunnallisista siteistä, mutta myös paljon menetettävää, jos emme toimi. Siksi odotan kovasti teidän näkemyksiänne siitä, miten voimme varmistaa kunnianhimoiset saavutukset tästä huippukokouksesta ja tältä Afrikka-vuodelta erityisesti. Eräs asia, jonka haluaisimme nostaa esiin huippukokouksessa, on tämä uusi ulkoinen investointisuunnitelma. Meidän tarkoituksenamme on erityisesti Euroopan kestävän kehitysrahaston, takurahaston avulla on mennä pidemmälle kuin olemassa olevat investointimahdollisuudet. Haluamme tukea innovatiivisia rahoitusmalleja. Haluamme rohkaista yksityisen sektorin osallistumista riskialttiimpiin hankkeisiin myös vähiten kehittyneissä maissa – siellä, missä se voi vaikuttaa eniten, esimerkiksi sosiaalinen ja taloudellinen infrastruktuuri, pk-yritykset, mahdollisuudet naisille ja nuorille ihmisille. Haluamme tukea eh, sijoituksia siellä, minne markkinat eivät muutoin menisi. Meidän kumppaniemme pitää pystyä osoittamaan lisäarvoa. Eh, se on erittäin tärkeä mm, asia meille. Me haluamme investoida hankkeeseen hankkeisiin, jossa kehitystä tarvitaan ja jonne sijoitukset muuten eivät menisivät, ellemme tukisi niitä. Minulle tämä ei ole mikä tahansa uusi väline. Tässä on kyse tulevaisuuden rahoitusmallin edistämisestä kestävän kehityksen hyväksi, joka on yhtä kunnianhimoinen kuin meidän kansainväliset sitoumuksemme. Toivon, että käynnissä olevat trilogit Euroopan kestävän kehityksen rahastosta saadaan pian päätökseen niin, että se voidaan hyväksyä ennen kesälomia. Luotan teidän jatkuvaa tukenne, jotta tämä investointisuunnitelma voidaan käynnistää syksyyn mennessä. Investointien lisäksi sukupuolten tasa-arvo on uudistuslistamme huipulla. Uusi konsensus- ja toimintasuunnitelmamme on meidän kattava strateginen puitteistomme, jotta ähm, voimannuttaisimme tyttöjä ja naisia ympäri maailmaa. Aiomme pian julkaista ensimmäisen vuosi kertomuksemme sukupuolten toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja näemme myönteisiä tuloksia erityisesti äh, organisaatioiden näkemyksissä ja kulttuurissa. Monet organisaatiot ovat julkaiset omat raporttinsa ja monet valtuustot ovat tehneet uusia sukupuolianalyysejä. Henkilöstön johtajuus ja kyky on myöskin parantunut edustustoissa ja olemme vahvistaneet edustustojen kykyä ja erityisosaamista. Me olemme myös asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen valtavirtaistaa sukupuolitoimet 85 äh, prosentissa kaikista uusista hankkeista vuoteen 2020 mennessä. Yli 9 miljardin euron arvosta aloitteita on ollut vuonna 2016, jotka merkittävästi tai pääosin edistivät Ähm, sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ähm, olen myös sitoutunut siihen, että varmistetaan äh, sukupuolten tasa-arvon edistämisen rahoittamista ja että se kohdistuu äh, suurimpiin äh, puutteisiin kumppanimaissamme, esimerkiksi naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, joka vieläkin on valtaisa ongelma, joka ylittää mm, valtiorajat, yhteiskuntarajat ja haluamme myös varmistaa, että kaikilla naisilla ja tytöillä on mahdollisuus koulutukseen, perhesuunnittelun ammattiin ja että heillä on vahva ääni päätöksentekoprosessissa. Ja ilman tätä meidän kestävän kehityksen edistäminen ei onnistu ja siksi haluaisin, että kaikki kumppanit osallistuisivat tähän suureen haasteeseen. Eräs toinen ala, jolla on suuri potentiaali kasvun ja työpaikkojen luomisen suhteen, on energia-ala. Me haluamme auttaa naapuri, kumppanimaita hyödyntämään vihreän energian potentiaalia, antaa ihmisille mahdollisuus saada edullista ja helposti saatavilla olevaa energiaa ja vähentää taakkaa tuleville sukupolville. Vuoteen 2020 mennessä 40 miljoonaa ihmistä ovat voineet säästää 15 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin Ähm, edestä äh, hiilidioksidia. Ja tästä 11 miljoonaa tonnia on Afrikassa. Ja lisäksi meillä maaliskuussa ilmoitin 19 hankkeesta, joiden investointipotentiaali on 4,8 miljoonaa euroa Afrikan uusiutuva energia-aloite. Tämä tuo 1,8 gigawattia uusiutuvaa energiamuotoja ähm, Afrikkaan. Meidän täytyy ottaa kaikki kumppanit mukaan Afrikassa ja muualla, sekä julkisen että yksityisen puolen muut rahoituselimet ja kansalaisyhteiskunnan. Siksi tapasin komission jäsen Kanjeten kanssa ja Euroopan johtavat yritykset uusiutuvien energiaiden alalla ja keskustelimme sijoituksista Afrikassa. Kesäkuussa tulemme uudelleen tuomaan yhteen suhteen kumppanimaamme rahoituslaitokset, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan. Äh, lisäksi on tunnistettu myöskin 2030-agendassa ja ehdotuksessamme uudesta konsensuksesta, että ei voi olla todella kestävää kehitystä ilman rauhaa ja turvallisuutta. Äh, tässä yhteydessä ehdotus muuttaa äh, vakaus- ja rauhan välinettä niin siinä on kyse siitä, että yritämme auttaa kumppanimaitamme hallinnoimaan ja ehkäisemään kriisejä itse tarjoamalla tukea ja koulutusta erityisissä olosuhteissa. Tätä välinettä voidaan jo käyttää toimiin, jotka eivät ole OECDn kehitysapukriteerin mukaisia, niin melkein 90 prosenttia toimista vuonna 2015 olivat kuitenkin tämän kategorian alaisia. Emme tule muuttamaan tätä trendiä, koska Kyseessä on kuitenkin varsin pieni summa, vain 100 miljoonaa euroa, joka lisätään tähän 2,3 miljardiin, joka meillä on tätä välinettä varten. Tämän ehdotuksen mukaisesti me emme rahoita jatkuvaa sotilasmenoja, aseiden ja ammusten ostoa tai koulutusta, joka liittyy pelkästään asevoimien taistelukykyyn. Taistelutoimet olisivat mahdollisia ainoastaan poikkeustilanteessa, jossa valtion elimet eivät pysty toimimaan ja tarkoituksena on silloin palauttaa mm, oikeusvaltio. Kapasiteetin luominen, sen täytyy olla EUn kehitystavoitteiden mukaista ja turvallisuusalan uudistusten tavoitteiden mukaista. Näette siis, että meillä on työt suunniteltuna tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Tämä on erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon nykyiset haasteet ja konteksti on entistäkin tärkeämpää, että Euroopan kehityspolitiikka auttaa edistämään kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa kaikille. Kuten aina, luotan todellakin teidän tukeenne ja asiantuntemukseenne eh, tässä työssämme. Odotan kovasti teidän kysymyksiä ja kommenttejanne näistä asioista ja muista asioista tänään. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenelle. Meillä on tietenkin paljon töitä eh, käsittelyssä ja meillä on eh, myös trilogeja ollut, joten nyt on nähtävissä, että kehitysasiat ovat hyvin tärkeitä EUn esityslistalla ovat olleet viime vuosina. Nyt kollegat sitten puheenvuoroja. Meillä on enintään tunti tähän keskusteluun. Ensimmäinen puhuja Der Welt ensimmäiseksi. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen johdannostaan haluaisin, että päätetään keskustelut, saadaan aikaan konsensus kehitysasioissa. Tämä uusi eurooppalainen konsensus, joka allekirjoitetaan kehityspäivien aikana, teemme hyvin läheistä yhteistyötä Herran kanssa. Ja tietenkin puheenjohtajamme on mukana ja komissio ja neuvosto Ensinnäkin kysyisin äh, tästä äh, turvallisuusmaahanmuuttokysymyksestä, varsinkin kun mietitään Turkin tilannetta, koska tämä on hyvin tärkeä aihe, varsinkin minun ryhmälleni, varmasti muillekin ryhmille. Eli pakolaiskriisi, onko se edelleen Euroopan esityslistalla korkealla sijalla tulevina aikoina? Ja missä määrin Euroopassa täytäntöön pannaan EUn Eh, erityisrahastoa eh, Afrikalle ja millä tavoin halutaan puuttua eh, maahanmuuton syihin, kun, samalla kun puututaan turvallisuusnäkökohtiin nykyisessä kriisissä. Tämä on siis yksi aiheista, joita käsitellään neuvotteluissamme. Ja sitten toinen kysymys, niin kuin mainitsitte, ministeri Noiser kotonun jälkeinen AKT-suhteet 2020, äh, keskustelut tulevasta yhteistyöstä, ovatko ne alkaneet jo? Eh, mm, entä sitten äh, lais, lakisääteinen sitova äh, pilarin järjestelmä, siellä on mukana myös kauppa. Näettekö, että tässä olisi kehitystä niin, että alueellistetaan tai äh, voitaisiin ottaa poliittiset arvot mukaan neuvottelumandaattiin. Äh, nyt tämä pitäisi äh, hyväksyä vielä tänä vuonna tässä kaikki. Toivottavasti näemme teidät kehityspäivillä tosiaan. Kiitoksia ja sitten Adlis. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Me olemme hyvin elämme muuttuvia aikoja, on paljon mahdollisuuksia ja olen äh, tyytyväinen, miten nämä äh, asia otettiin esille, tämä äh, sukupuolikysymys, niin kuin jo kehityspäivillä sanottiin, minä olen valmis tukemaan teitä tässä asiassa mahdollisimman pitkälle. Mainitsitte paljon asioita ja mielestäni olisi hyvä, jos ähm, tässä mainitaan tavoitteet, koska meillä ei ole tarpeeksi keskustelua kestävän kehityksen tavoitteista. Ja kollegaamme täällä parlamentissa eivät kaikki ole tietoisia. Ja sitten poliittiset ryhmät, ei kaikilla ole vielä näitä tavoitteita omilla sivustoillaan. On siis tärkeää puuttua kestävän kehityksen asioihin – Mainitsitte AKT tässä muun muassa ja meillä on ollut hyvin pitkät keskustelut. Seuraava AKT-kokous tulee, pidetään Maltalla. Ja Panaman paperit. Minulla on jo kirjallinen kysymys tästä AKT-maiden Mm, valtuuskunnalle. Kysyisin, onko teillä, suhtaudutteko toiveikkaasti siihen, mitä saadaan Panama-paperien käsittelystä. Ja sitten tähän liittyvät myös rahavirrat AKT-maihin. Haluaisin tästä hiukan näkemyksiä ne kuulla. Ja sitten tuetaan muita maita ja alueita. Tässä mietin Palestiinaa, ja haluaisin tietää teiltä, olisiko mahdollisuutta tukea niin, että kävisimme Gaasan, Gaasan alueella. Se olisi tärkeää, koska haluamme kehittää, teemme paljon kehitystyötä Gaasan alueella. Ehkä tästä löydettäisiin hyvä strategia. Ja sitten haluaisin kiittää teitä vielä tästä menestyksekkäästä, menestyksekkäästä konferenssista, joka pidettiin vaatealan äh, tuota, tuotantoketjuista. Siellä oli edustajia Bangladesista, Intiasta. Hyvin myönteisiä tuloksia meidän näke- näkökulmastamme. Ja tässä annettiin hyvää suuntaviivaa. Äh, ja nyt tässä ehdotuksessa, äh, raportissa on tämä otettu esiin. Pyytäisin, että Mm, mentäisiin askel eteenpäin nämä työasiakirja. Olisi hyvä, jos tulisi, äh, tulisi myös jonkinnäköinen lainsäädäntöaloite, joka koskisi nimenomaan tekstiilialaa ja äh, tarvikealaa. Monet jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita tästä asiasta, joten äh, saatte meidän tukemme, jos haluatte tätä painottaa vielä. Ja sitten lopuksi vielä kysyisin rauhan ja turvallisuuden välineestä. Keskustelimme Klaus Wurdesaisen kanssa tästä. Selitimme asiaa, miten Saksa käsittelee sitä. Sanoitte, että tämä on 100 miljoonaa Euroopan komission osalta. Se tulisi meille. Ja Saksalla oli viime vuonna 100 miljoonaa, tänä vuonna 130 miljoonaa. Ja siellä on vanha budjettilinja, jota käytetään ulkopolitiikan välinä, välineenä. Ja siinä tosiaan vetoaisin ja puhun monen SD-ryhmän jäsenen puolesta tässä. Pyytäisin, että otetaan TCI budjettiosiot pois ja siinä olisi suora linja MFFään koska se, että olisi DAC-kelpoinen, se on näinen kysymys. Ja tästä juuri keskustelemme täällä. Pyytäisinkin, että nämä linjat pitäisi jättää, pitäisi noudattaa Saksan esimerkkiä tässä. He ovat esittäneet luettelon niistä maista, koska tässä kansalaisjärjestöt ja myös Saksan kehitysministeri on ollut hyvin selkeä tässä, että täällä ei haluta mitään DRC-komponentteja, joten tällä linjalla haluaisin, että mentäisiin. Kiitoksia kovasti. Ähm. Kiitoksia ja sitten liberaalit, varapuheenjohtaja Paavo Väyrynen. Linda, Madam Chair, Annelies actually raised Linda, puheenjohtaja äh, Anneli sitten se nosti esiin tämän kysymyksen, joka meillä on mielessä. Täällä DV-valiokunnassa me valmistelemme lausuntoa liittyen tähän välineeseen, jonka äh, edistää rauhaa ja vakautta. Ja tietenkin olemme hyvin huolissamme tämän välineen kehityspoliittista vaikutuksista. Tietenkin tämä äh, määrät, nämä summat ovat pieniä, se on myönnettävä, mutta Äh, kyllä on mahdollisuus myös äh, lisätä näitä summia huomattavasti tulevaisuudessa. Äh, radikaalin ehdotus oli se, jonka Arne juuri esitteli. Mm, minä esittelijänä olen valmis hyväksymään komission ehdotuksen, sen rakenteen, mutta meillä pitäisi olla jonkinlaisia takeita, mitä tulee tämän välineen kehityspoliittisiin tavoitteisiin komission ehdotus on hyvin rajallinen äh, siihen, että millaisiin tavoitteisiin tätä rahoitusta voidaan käyttää. Ja se on rajoitettu myös vain poikkeuksellisiin äh, tilanteisiin, mutta täällä AFETissa meillä on mietintöluonnos, joka muuttaisi komission ehdotusta varsin radikaalilla tavalla kaikkein radikaalein muutos olisi, että muutettaisiin rakennetta kolme artiklassa, jossa komissio ehdottaa, että A ja B loisivat tällaisen kumulatiivisen yksikön, niin että kaikki ehdot täyttyvät, mutta AFET-valiokunnassa meillä on ehdotus, että ja sanan lisäksi meillä olisi tai-sana. Se mahdollistaisi sen, että välinettä voitaisiin käyttää vain silloin, kun osan B e, ehdot täyttyvät. Ja sitten on muitakin ehdotuksia, joita AFETissa on tehty, muitakin tarkistuksia. Neuvosto on nyt ottanut kantaa. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, että hän kommentoisi tätä neuvoston versiota ja toiseksi tietenkin toivon, että kun kolmikantaneuvotteluihin mennään, niin komissio puolustaa alkuperäistä varovaista linjaansa niin, ettei siitä tulisi sen huonompi. Uskon, että neuvoston asiakirja ei ole kovinkaan huono meidän näkökulmastamme. Joten minun kysymykseni sama kuin Anneli Itsin, liittyen siis tähän välineeseen. Kiitoksia. Maria. Kiitoksia ja sitten Maria Hoibok. Thanks Linda. Kiitos. Komissaari. Sydämestä kiitokset, komissaari. Sydämelliset kiitokset tästä alustuksestanne. Minä haluaisin yhden äh, virkkeen vielä tästä trans äh, ylikansallisten yritysten varovaisuusperiaatteesta ja sitten ihmisoikeusrikkomusten uhrien korvauksista. Äh, haluaisin viitata tutkimukseen, jonka Roy, meidän ihmisoikeuksien alaivaliokuntamme on tehnyt viime vuonna ja haluaisin huomauttaa, että äh, kun on kyse tällaista maan sieppauksesta, niin ihmisoikeuksia on rikottu myös sellaisissa tapauksissa, joissa Euroopan unionilla on ollut yhteistyötä. Meidän täytyy katsoa tätä hyvin tarkkaan. Haluaisin vain eh, huomauttaa tästä tutkimuksesta, ettemme asiaa unohtaisi. Sitten konsensuksesta. Kuinka pitkällä neuvottelut ovat, sen te aivan hyvin tässä eh, esittelitte. Meillä Saksassa on sanonta, jos, että asioista, jotka eivät ole vielä valmiita, hautomattomista munista ei puhuta. Mm, ja nämä Mä takia en haluaisi tästä sisällöstä niin tarkkaan puhuakaan. Mainitsitte kaikki nämä tekstikohdat, jotka tässä konsensuksessa on nostettu esiin, mutta haluaisin nostaa esiin sen, mikä helmikuun keskustelussa Strasbourgissakin kävi ilmi. Minulle on tärkeää se, että pääsemme yhteisymmärrykseen kehityksestä, emmekä yhteisymmärryksen turvallisuudesta ja maahanmuuton torjunnasta. Ja kun on kyse maahanmuutosta ja turvallisuudesta, näen, että neuvotteluissa on vaikeuksia ja kyllä pahoin pelkään, että tässä on vihreille joitakin rajoja ylitetty. Sisäisesti tulemme tästä vielä keskustelemaan. Ja toinen ongelma neuvotteluissa on täytäntöönpano. Eli miten ja milloin EU mihinkin toimenpiteisiin toimenpiteisiin ryhtyy, jotta nämä konsensuksen monet tavoitteet saadaan toteutettua. Nykyisessä ehdotuksessa lukee noin 150 kertaa EU ja sen jäsenvaltiot tulevat sitä tai tätä tekemään. Ja koska EU uudessa konsensuksessa on niin paljon tehtäviä itselleen asettanut, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että komissio tekee myös toimintasuunnitelman täytäntöönpanon no, varten. Vain sillä tavoin voimme varmistaa, että nämä 150 mm, ilmoitusta toteutuvat myös toimina realistisessa aikataulussa. Ja minun odotukseni on myös se, että kuten seuraavassa konsensuksessa meillä on täytäntöönpanon suhteen suunnitelma, henkilökunnan asiakirja, myös humanitaarisen avun kohdalla meillä oli tällainen työasiakirja. Ja kyllä luotan, että tässäkin tapauksessa saamme tällaisen asiakirjan, jonka avulla parlamentti voi tehdä työtä ja jonka avulla voimme säännöllisesti käydä vuoropuhelua täytäntöönpanosta. Ja sitten minulla on vielä viimeinen kysymys. Viime vuonna saimme, vaadimme komissiolta toimintasuunnitelmaa maananastusta vastaan kumppanimaissa. Millainen, milloin tällainen toimintasuunnitelma saadaan vai ettekö näe tässä maanannastuksessa minkäänlaista ongelmaa? Selvittääkseni asiaa, kun ihmiset karkoitetaan omalta maaltaan, niin silloin he saattavat ryhtyä pakolaisiksi myös tänne Eurooppaan, ja siksi haluaisin tietää enemmän tästä maananastuksen vastaisesta toimintasuunnitelmasta. Kiitoksia. Tässä tämä ensimmäinen kierros, siinä viimeinen sitten Ignacio Grau. Thank you, Linda. And good... Kiitoksia Linda ja hyvää iltapäivää komission jäsenelle. Ajattelin kysyä siitä, että nämä monet sektorit, jotka mainittiin puheenvuorossanne, ne liittyvät jollakin tavoin näihin monikansallisiin yrityksiin, joten olisi hyvin tärkeää, että meillä olisi näkemys ja tehokkaita toimia Euroopan eurooppalaiselta osapuolelta niin, että yritysten vastuukysymyksissä toimittaisiin. Yhä enemmän ollaan kiinnostuneita yrityksistä ja ihmisoikeuksista. Monissa kertomuksista ajattelin puhua täällä tässä juuri yritys yritysten yhteiskuntavastuusta. Eh, monet eh, ryhmät vaikuttavat siltä, että ne menevät samaan suuntaan, mutta mm, valitettavasti näin ei ole komission eh, toiminut, komissio toiminut, koska edelleen odotamme toimintasuunnitelmaa tai ainakin seuraa, seurantaa näihin kertomuksiin ja mietintöihin, joita on esitetty. 2016 heinäkuussa parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä oma-aloitemietinnön, joka liittyi yritys, yritysten vastuuseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kolmansissa maissa. Ja me halusimme nimenomaan komission toimia tässä suhteessa. Ja nyt on tehty tarkistuksia globaalien arvoketjujen mietintöön äskettäin. Tässä mennään yleensä samaan suuntaan. Ei ole mitään suuria erimielisyyksiä. Ja tässä lähestulkoon kaikki kompromissitarkastuksiin tulee mukaan tarkistukset ovat tulleet mukaan kompromisseihin ja meillä on nyt hyvä mahdollisuus painottaa edelleenkin avainkysymyksiä niin, että tosiaankin konkreettisesti täytäntöön pannaan sitä, mitä vaadittiin jo lokakuussa. Eli nyt joka puolelta suhtaudutaan hyvin myönteisesti. Se on aika harvinaista, mutta valitettavasti tästä yksi kielteinen huomio. Euroopan parlamentti on aina ollut yhä enemmän mukana näissä kysymyksissä ja poliittiset ryhmät tekevät tässä töitä, mutta toisaalta komissio sivuttaa meidän äänemme ja on parlamenttia vastaan, parlamentin näkemystä vastaan. Useammin kuin kerran täällä valiokunnassa meillä on ollut kauppapääosasto ollut vastassa tällä alueella ja kun on pyydetty vastausta erityiseen suulliseen kysymykseen, komissaari sanoi, se antoi sellaisen vastauksen, joka sivutti suorastaan tämän kysymyksen. Nyt kun me käymme jäseneltyä vuoropuhelua, haluan vielä esittää kysymyksen, mitä komissio on tehnyt sen jälkeen, kun raportti oli hyväksytty jotta ryhdytään toimiin, eh, koska eh, on osoitettu useita tapauksia tällä alalla. Ne pääosasto, jotka ovat eh, toimivaltaisia näissä asioissa, onko siellä ryhdytty minkäänlaisiin seurantatoimiin ja mitkä toimintamallit on valittu prioriteetteihin kuhun kussakin pääosastossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli tämä oli ensimmäinen kierros. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin suunnilleen 10 minuuttia ja sitten seuraava kysymyskierros, jossa on viisi tai kuusi jäsentä. Eli kovasti teistä ollaan kiinnostuneita. Kiitoksia näistä kommentoista, näkemyksistä ja kysymyksistä hyvin äh, tärkeistä aspekteista – tärkeimmistä aiheista, jotka vaikuttavat meidän kehityspolitiikkaamme tulevaisuudessa. Joten aloittaisin maahanmuutosta ja turvallisuus- ja kehitysyhteydestä. Kuten yritin selittää, tässä on kaksi aspektia. Ensinnäkin on tosi seikka, että meidän on parannettava ja uudistettava olemassa olevia välineitämme, jotka vastaavat tähän turvallisuuskehityksen kokonaiskonseptiin, kuten uudessa kehityksen globaalissa agendassa äh, on, tällainen yhteys on olemassa ja sitä on analysoitava enemmän ja hyväksyttävä se enem, paremmin konkreettisissa toimissamme. Kehitys ei ole pelkästään keskittynyt kehitysapuun, kun katsotte New Yorkin ja Ateenan agendaa. Siinä ei ole kyse pelkästään siitä, vaan paljon laajemmista kehitysavun välineistä. Ja siksi tässä vaiheessa haluaisimme modernisoida ne välineet, joita meillä on, rauha vakautta edistävä väline, mutta eh, pitää nämä selvät rajat, joita emme halua ylittää, eli rahoituskehitysavusta tai ylipäätänsä mistään unionin budjettikohdista sotilasmenojen rahoittaminen, aseiden ja ammusten rahoittaminen, tämä on raja, joka syntyy ihan vain sopimuksistakin, perussopimuksista, joten todella haluaisimme uudistaa olemassa olevia välineitä, mutta pitää tämä raja, että ei rahoiteta sotilasmenoja. Tulevaisuudessa tarvitsemme hiukan toisenlaista lähestymistapaa operaatioihin joita nyt rahoitamme kehitysapuvälineistämme, esimerkiksi Amison. Sen pitäisi ehkä olla osa tulevaa EUn puolustusarkkitehtuuria tulevissa rahoituspuitteissa. Tulevat rahoituspuitteet ovat oikea puitteisto keskustella ja analysoida ja sopia siitä, mikä Euroopan unionin pitkän aikavälin panos tähän turvallisuuden ja kehityksen väliseen yhteyteen voisi olla. Tällä hetkellä lyhyen aikavälin ratkaisuna katsomme vain tätä rauhan vakauden välinettä. Se on päävälineemme, jonka avulla voimme edistää sisäistä turvallisuutta joissakin näistä naapuri eh, kumppanimaista. Me olemme valmiita keskustelemaan, analysoimaan kaikista niitä mahdollisuuksia, jotka voivat johtaa tähän, mutta keskitytään sillä välin tähän ehdotukseen, joka komissio haluaisi pitää niin lähellä kuin mahdollista meidän ehdotustamme tulevina panna tulevassa lainsäädäntöprosessissa. Maahanmuutosta ja kehityksestä olen tietoinen siitä, että aika ajoin väitetään, että saattaisimme osan kehitysavusta käyttää ei niin perinteisiin kehitystavoitteisiin ja että käytämme sitä maahanmuuton hallintaan, rajojen valvontaan, mutta minä en sanoisi, että rahoitus automaattisesti veisi pois rahaa laajemmilta kehitystavoitteiltamme. Mm, on selvä linkki maahanmuuton ja kehityksen avulla ja välillä, ja se on tunnistettu. Ja toivottavasti se nähdään myös uudessa kehityskonsensuksessamme. Esimerkiksi köyhyyden vähentäminen ja laittoman maahanmuuton ja pakollisen siirtymisen juurisyiden eh, kitkeminen, ne kulkevat käsi kädessä. Ne ovat samoja tavoitteita, joita haluamme saavuttaa. Köyhyys on kehitystoimintamme eh, ytimessä ja köyhyys on eh, pääsäännönmukaisen maahanmuuton juurisyy. Haluaisin myös vastata kysymyksiin, jotka liittyvät joihinkin toimiimme veronkierron ja veropetosten suhteen. En nyt ryhtyisi siis spekuloimaan Panaman asiakirjojen äh, tuloksia ja mitään konkreettisia kehityssuuntauksia. Johtuen äh, parlamentin toimista, mutta myös kaikkien muiden äh, Siis haluaisin, että parlamentti ja kaikki muutkin elimet, jotka tutkivat tätä asiaa, saattaisivat tutkimuksensa päätökseen, mutta Panaman asiakirjat olivat oikeastaan laukaisin tai hyvä esimerkki siitä, miksi meidän pitäisi vahvistaa kehitystoimintaamme verotuksen aralle. Meidän pitäisi toimia niin kotopuolessa Euroopan unionissa, mutta myös ulkomailla kumppanimaissamme. Meidän onnistuisi mobilisoida heidän kotimaan resurssinsa ja tämä mm, on linjassa toimintamme äh, suhteen, jonka tarkoituksena on kerätä enemmän veroja käyttää ne paremmin. Tämä on linjassa yleisen kehityspolitiikkamme kanssa Palestiina ja meidän toimintamme siellä. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että kehitys apu ja kehitysyhteistyö Palestiinassa on yhteistoimintaa. Esimerkki Euroopan komission ja 21 jäsenvaltion yhteistyöstä, joten me olemme sitoutuneet siihen, että jatkamme kehitys työtämme Palestiinassa ja meillä tarkoitan komissiota, mutta oletan, että myös Euroopan ulkosuhdehallinto olisi valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voitaisiin varmistaa se, että parlamentti voi antaa täysen panoksensa Palestiinan kehitystuen vahvistamiseksi, mukaan lukien se, että mm, mm, MEPI-valtuuskunta voi vierailla Gaasassa. Sitten tästä vaateteollisuusaloitteesta. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu parlamentissa vähän aikaa sitten. Olemme nyt tehneet tämän työasiakirjan vaateteollisuuden aloitteesta tarkoituksena on vahvistaa mm, tuotantoketjua tällä tärkeällä teollisuuden alalla. Vaateteollisuusaloite on meille sellainen, jonka avulla voimme vaikuttaa tuotantoketjuun ja edistää työolosuhteiden ja ihmisoikeuksien parantamista tässä vaatetuotannossa. Haluaisimme että tämä konsepti Mm, kasvaisi niin, että voisimme tällaisen vapaaehtoisen lähestymistavan todellisen arvon tietyn ajan kuluttua arvioimaan. Olemme valmiita myös kuuntelemaan parlamentin ehdotuksia, mennä pidemmälle ja saman tien yrittää saada aikaan oikeudellisesti sitovia ehdotuksia vaateteollisuudessa, mutta tuolle keskustelun tasolle haluaisimme mennä vasta sitten, kun olemme ensin katsoneet, millainen eh, tämä vapaaehtoisen lähestymistavan todellinen potentiaali on. Sitten yritysten yhteiskunta vastuusta. Haluaisin äh, selventää, että Euroopan unioni osallistuu rakentavasti YK:n neuvotteluihin ja hallitusten väliseen työryhmään, jonka tehtävänä on luoda oikeudellisesti sitova väline liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista. Me toivotamme tervetulleeksi sen, että keskustelut tässä työryhmässä kattavat kaikki yritykset, eivät pelkästään ylikansalliset suuryritykset. Ja arvostimme myös keskustelun avointa ja rakentavaa henkeä. Ja eh, nämä eri eh, ehdotukset, näitä eri ehdotuksia, joita osapuolet ovat eh, esittäneet. Kuten tiedätte, tämä on monimutkainen asia, joka vaikuttaa moneen ja siksi odotamme tämän työryhmän seuraavia kokouksia ja oman panoksemme annamme yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Tämä ajatus, että yhdistetään liiketoiminta, ihmisoikeudet, äh, vaikuttaisi moniin asioihin, jotka te mainitsitte täällä, äh, jotka liittyvät yritysten yhteiskuntavastuuseen, myös maananastukseen, joten olemme valmiita osallistumaan ja panostamaan siihen, että tämä YK-aloite saa hyvän tuloksen aikaiseksi. Sitten joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät konsensukseen. Kuten jo sanoin, tämä prosessi päästä yhteisymmärrykseen tästä tekstistä on käynnissä, mutta hyväksytään se nyt ensin ja sitten katsotaan, mikä on paras mahdollinen tapa äh, panna äh, täytäntöön tätä uutta eurooppalaista konsensusta. Euroopan äh, vastuu on pysyä johtoasemassa kestävän kehityksen täytäntöönpanossa ja tämä uusi konsensus tulee vaikuttamaan huomattavasti myönteisellä tavalla tähän. Tämä on vähän eri asia kuin aikaisemmin, kun meillä oli konsensus ja sitten komission muutoksen agenda, koska nyt kestävän kehityksen tavoitteet ja muut ovat kaikki tämän konsensuksen tavoitteiden alaisia. Joten meillä on tässä selkeitä prioriteetteja, mutta prioriteetteja, jotka on otettava myös kehityspolitiikassa huomioon ja komission hallinnoimassa kehityspolitiikassa, joten seuraavassa vaiheessa – meidän, oli kyse sitten toimintasuunnitelmasta tai mistä ikinä, meidän pitäisi päästä tällaiseen yhteiseen sopimukseen jäsenvaltioiden ja komission välillä tämän mm, konsensuksen täytäntöönpanosta. Tässäpä oli melkein ne kaikki kysymykset, joita minulle esitettiin. Joo. Okay, we'll go to the next round if people haven't... No sitten seuraava kierros, jos te ette vielä ole saaneet vastausta, niin voimme sitten, mm, jos ette saaneet tarpeeksi vastauksia kysymyksiin, niin sitten loppuun. Seuraavaksi meillä on siis viisi puhujaa ja 16.30 pitää päättää, koska seuraava komission jäsen tulee aluksi. EPP-ryhmästä herra Kosak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 Kiitoksia sitten Vicky Herrero. Sí, gracias, como no. Kiitos, kun meillä oli paljon aikaa enää jo toistaa kysymyksiä, joita on jo kuultu. Halusin vain kommentoida muutama asia ja tehdä konkreettisen kysymyksen. Minusta on hyvä asia, että yhdistetään Pascal Lamy tähän prosessiin, että ryhdymme ajattelemaan kotonun jälkeistä aikaa, kun, jotka liittyvät kaupallisiin kysymyksiin. Niillähän on erittäin tärkeä asema. Ja tämä nimenomaan tällä tarkistuksella on paino, painoarvoa, mutta meidän pitäisi pyrkiä tekemään myös vaikutuksen arviointi, miten meidän veropolitiikkamme on vaikuttanut ei ainoastaan AKT-maissa, mutta erityisesti AKT-maissa, kun ajattelemme kotonun jälkeistä tarkistusta. Haluaisin toisekseen sanoa, että meidän pitäisi hyödyntää EUn Afrikan huippukokousta, että voimisimme laajentaa investointisuunnitelmaa. Investointisuunnitelmahan keskittyy tällä hetkellä joihinkin prioriteettimaihin, seitsemään, kahdeksaan keskeiseen maahan, mutta on ihan ilmiselvää, että meidän me on päästä myös yhteyteen muiden maiden kanssa, kun nimenomaan on kyseessä EUn Afrikan huippukokous. Se olisi oiva tilaisuus ottaa tämä asia esille. Kolmanneksi, kun, kun lähdetään puhumaan rauhan ja solidaarisuuden instrumenttien muuttamisesta, minkälaista aikataulua tässä on suunniteltu ja ennakoitu, koska nimenomaan AKTn äh, sloka marraskuun täysistunto – pidetään sillä tavalla, että siellä on tarkoitus hyväksyä yhteistyö, mietintö yhteistyöstä, turvallisuudesta ja rauhasta, ja ja voitaisiinko tätä aikataulua nyt sovittaa yhteen komission kanssa, kun keskustellaan näistä kysymyksistä, kun taas toisena osapuolena on Afrikka ja AKT-maat. Kiitoksia. Sitten Judith Sargentini. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi kysymys konfliktimineraaleista. Aika pitkään Tästä on keskusteltu neuvoston ja komission kanssa 2010 vuoden jälkeen ja äskettäin saimme päätökseen lainsäädäntöprosessiin, mutta sitten komission ehd- e- kyse on siis komission ehdotuksesta jossa oli lisätoimia ja tämä on aina ollut osa kehitys yhteistyövaliokunnan vastuuta eikä kaupan. Näissä lisätoimissa nyt haluaisimme varmistua siitä, että täytäntöönpano paikan päällä esimerkiksi, esimerkiksi näillä kaivosalueilla asia hoidetaan hyvin ja haluaisin tosiaankin saada lisätietoja hiukan tästä. Ja sitten toinen kysymys, se liittyy kysymyksiin, joita on esitetty jo vaatealalta ja parlamentin toiveesta, että olisi sitovaa lainsäädäntöä. Me käytämme suurin piirtein samoja menetelmiä kuin mitä käytetään konfliktimineraaleissa. Tässä noudatetaan OECDn suuntaviivoja, jotka on laadittu yhteistyössä äh, Euroopan vaatealan kanssa ja vapaaehtoisesti äh, sitä, äh, niitä pitäisi jo noudattaa, mutta näin ei tehdä. Joten me odotamme teiltä vastausta vapaaehtoisuus ei ole saanut aikaan tuloksia. Minä olen 43 vuotta, muistaakseni olin 16 ja aktivisti jo nuorena ja yritin saada selvyyttä siitä, mistä tulevat vaitte, va, vaatteeni. Nyt äh, ei ole ok, kun sanotaan, että aloitetaan vapaaehtoisuudella, aivan kuten ei olisi mitään menneisyyttä. Me olemme nähneet jo 30 vuoden ajan tätä menneisyyttä, joissa äh, yksilöt ja kansalaisjärjestöt ovat painostaneet, mutta on aivan selvää, että reilu kauppa on alue, jossa haluaisimme nähdä, että nuoret tytöt, 16-vuotiaat, jotka pidävät muodista eivät, ja käyttävät primarkia, minkä tähden luotatte niin paljon vapaaehtoisiin toimiin? Ja lopuksi vielä aivan lyhyesti, olen No, samaa mieltä puheenjohtajan ja komission jäsenen kanssa, että nyt on hyvinkin vahva yhteys maahanmuuton ja kehityksen välillä, mutta tässä vastauksessanne ei tullut selvästi ilmi, mm, kun sanoitte, että tarvitsemme rahoitusta, kun siirrytään normaali tavallisista kehitystavoitteista maahanmuuttotarkoituksiin ja mainitsitte itse asiassa myös rajavalvonnan, mutta sanoitte, että tämä ei johda siihen, että köyhyyden poistosta vähennettäisiin varoja. Voisitteko selittää, että jos siirrämme varoja kehitystarkoituksista, niin kuin meillä niitä on, maahanmuuttoon, maahanmuuttoon liittyviin toimiin rajavalvonta. Ja sanon, ihan niin kuin tekin sanoitte tässä jo, se ei johta vähempään rahankäyttöön köyhyyden torjunnassa. Kiitoksia. Eli Schlein seuraavaksi, olkaa hyvä lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte tänne paikalle. Minä äh, kyllä allekirjoitan tämän viimeisen kysymyksen, jonka esitti kollega Sargentini, mutta ensinnäkin äh, olin tyytyväinen, kun mainitsitte ähm, tämän Collect More and Spend Better aloitteen. Äh, sitä painotettiin kovasti, kun puhuttiin kehitysmaiden verovilpistä. On tärkeää puuttua tähän asiaan, että voidaan lisätä myös kotimaista tuloa Parlamentti pyysi eh, päätöslauselmassa 2015 jo näitä asioita. Oletteko sitä mieltä, että vaikutuksen arviointi kehitysmaihin tämä saattaisi olla merkittävä askel, jos haluamme vahvistaa kestävän kehityksen politiikkaa. Eh, ensi vuonna on ilmeisesti tulossa lisää keskusteluja siitä, että muutetaan verotusvaliokunta sellaiseksi, että siellä tulevat kehitysmaat samalle tasolle. Aiotteko tässä harjoittaa painostusta, eikä sitten vastusteta tätä tärkeää askelta silloin, kun halutaan torjua vero, paratiiseja ympäri maailman. Monet kollegat ja varsinkin Sargentini ottivat jo esiin konsensuksen siitä hyvin arkaluontoinen kysymys maahanmuuton ja kehityksen välillä. Haluaisin, että torjutte tätä. Tässä monet muutkin tekevät töitä tämän asian parissa, että nyt laitetaan kehitysavulle hyvin vahvaa ehdollisuutta. Se vaarantaa meidän kehitystavoitteemme ja varsinkin kansainvälisessä yhteisössä. Siellä on vaarana, että SDG ovat pelkästään kuollut kirjain nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Me olemme nähneet, että tässä vetäydytään, mm, otetaan varoja takaisin. Eli EUn pitää olla tässä asiassa johtaja. Tämä vaarantaa yhteyksiä ja suhteita äh, kehitysmaihin, niin kuin olemme nähneet joissakin Afrikan maissa, ja lisäksi se äh, äh, heikentää EUn kehityspolitiikkaa, joka suuntautuisi näihin maihin, jotka mm, ovat lähtömaita suhteessa EU-hun, joten lopuksi vielä sanoitte, että äh, se, että käytetään äh, maahanmuuttoon, se ei vaikuta siihen, että torjutaan köyhyyttä. Haluaisimme nähdä omin silmin. Parlamentilla pitää olla valvontamahdollisuuksia enemmän siinä, miten käytetään näitä uusia rahoitusvälineitä ja meillä täytyy olla mahdollisuus seurata hankkeita, miten niitä rahoitetaan ja noudatetaanko kaikkia artikloita. Tässä valiokunnassa on perustettu erityistyöryhmä ryhmä ja toivottavasti komissio auttaa meitä ja näin voimme paremmin ymmärtää, mitä tapahtuu paikan päällä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten olen tuossa uudessa työryhmässä. Sitten meillä on vielä pari puhujaa. Marispanka ja sitten edustaja Kienke. Marispanka, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle, että olette tulleet tänne. Minulla olisi yksi kysymys, joka on minulle tärkeä, joka liittyy PTUM. Pidettiin kokous viime helmikuussa. Silloin nämä ilmaisivat huolensa halua saada vahvemman strategisen yhty, nykyaikaisen kumppanin EU-sta. Ensinnäkin, onko komissio tehnyt työtä sen eteen, että määritellään uudestaan sen kumppanin? kumppanuussuhde merentakaisten maiden ja alueiden kanssa, että siinä otettaisiin huomioon, että useat brittiläiset merentakaiset alueet ovat jo, eivät enää kuulu EUn Brexitin jälkeen. Toinen kysymys komission jäsen. Komissio aikooko se myöskin ehdottaa uutta rahoitusinstrumenttia, joka olisi aivan eri, erityinen merentakaisille alueille ja maille? Fedin tyyliin silloin se niin käyttäisi samaa mallia kuin käytetään instrumenttia tänä päivänä esimerkiksi Grönlannin kanssa. Cecil Kienge, last. Ja sitten viimeinen kysymys Cecil Kienge. Grazie Linda. Kiitoksia Linda. Ja minäkin kiitän siitä, että olette täällä myöskin puheenvuorosta. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen asiaan, jotka liittyvät hyvään hallintoon, mutta myöskin demokratiaan. Ensimmäinen kysymys liittyy näin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Äh, Mikä merkityksen annatte äh, hyvän hallintotavan tukemisille? Tämä aihe liittyy suoraan demokratiaan. Ähm, demokraattisella valtiolla täytyy olla myös vahvat äh, toimielimet, jotta se pystyy selviämään kaikenlaisista muutoksista. Nämä ovat Tämä on ongelmallista monissa maissa, joissa me olemme olleet unionina vaalitarkkailumissioilla, koska nämä maat ovat kärsineet monivuotisista konflikteista Keski-Afrikan tasavalta, Burkina Faso, mutta on myös muitakin, joissa on odotettu, että demokratia olisi edistynyt, mutta mutta ne ovat vaikeuksissa. Joten täytyy investoida tähän, täytyy vahvistaa valtiota, täytyy vahvistaa myös parlamenttia. Täytyy olla siellä joku, jonka kanssa käydä vuoropuhelua. Ja tämän hyvän hallinnon sisällä Judith Argentiini nosti esään toisen kysymyksen, joka on erittäin tärkeä, joka koskettaa meitäkin. Se, että on avoimuussääntö säännöt on eettiset säännöt, jotta voidaan tehdä yhteistyötä monien niiden maiden kanssa, joilla on valtaisia ongelmia. Puhutaan esimerkiksi näistä konfliktimineraaleista. Palaan tähän, koska viime päivinä on tapahtunut asioita, jotka mm, ovat jättäneet meidät melkein välinpitämättä. Demokraat, Kongon demokraattisessa tasavallassa löydettiin 40 joukkohautaa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeisimmät uutiset, joita me saamme tietää juuri tuolla alueella, josta löytyy 40 joukkohautaa ja jossa on tapahtunut näitä tappoja, niin sieltä on löytynyt myös uusia mineraalilähteitä. Meidän on huomioitava tämä, se mikä tämä vaikuttivat väkivallan teoilta, jotka liittyvät muihin asioihin, ovatkin, onkin jotain aivan muuta. Taustalla on taloudellisia etuja, joten minun kysymykseni liittyy hyvään hallintoon, mutta myös demokraattiseen edistykseen. Kiitoksia. Um, thank you. So we have all the questions. Eh, kiitoksia. Eh, ja sitten tästä verokysymyksestä, jonka monet ottivat esiin. Viime vuonna tämän Beki tuli tänne puhumaan Afrikan unionista, miten siellä torjutaan äh, veronkiertoa. Ja hän sanoi, että hän oli valmis tekemään yhteistyötä, jotta saadaan edistystä tällä alalla. Aika paljon on tapahtunut asioissa sen jälkeen, kun hän on käynyt. Ja me kävimme Addis Abebassa allekirjoittamassa. Äh, me emme äh, tosiaankaan saa aikaan tätä kaikkea rahoitusta, jota tarvitaan. Ja me tarvitsemme komissiolta aloitteen, aloitteen jotta Addisin tavoitteet saadaan täytettyä. Kyse on tosiaankin siitä, että puututaan tähän hyvin perustavanlaatuiseen kysymykseen. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much again for, your, for this set of, of questions. Kiitos paljon näistä kaikista kysymyksistä. Yksi kysymys kuului Onko EUn kehityspolitiikalla vaikutusta työllisyyteen, erityisesti nuorisossa ja naisten keskuudessa? Itse asiassa tämä on erittäin tärkeä osio kokonaisuudestaan niissä tavoitteissa, joita meillä on kehitysyhteistyöpolitiikassa ainakin menneisyydessä ja konsensushakuisessa politiikassa, jota nyt haetaan uuteen kehityspolitiikkaan. Nopeasti sanottuna tänä me haluamme saada tämän kehitysyhteistyöohjelman puolivälin tarkastuksen hyvin nopeasti loppuun tänä vuonna. Tarkoituksena on uudelleen ja paremmin linjata ohjelmia, jotta voisimme todella päästä tärkeimpiin kehitysyhteistyötavoitteisiin – joka todella siis perustuu konsensukseen kehityksessä, yhteistyössä parempaa työllisyyttä, parempaa vaikutusta työllisyyteen ja kasvuun, naisten tehokkaampi osallistuminen työelämään, taas parempaa tasavarvoa, parempaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, parempaa toimintaa ilmastopolitiikassa, enemmän investointeja, yksityisen sektorin suurempaa osallistumista kehitys yhteistyökumppanuuteen. Kaikki nämä tavoitteet pitäisi tuntua todellisuudessa käytännössä kehitysyhteistyötoiminnassa jäsenmaiden kesken ja jäsenmaiden ja komission kesken ja kohdemaiden kesken, jotta todella voisimme todella toteuttaa hyvin olemassa olevat ja käynnissä olevat ohjelmat maakohtaisesti ja aluekohtaisesti. Tämä tulee todellakin parantamaan työllisyystilannetta. Tilannetta. Sitten kotonun jälkeinen aika. Tästä voin vain toistaa sen, että komission ehdotus osoittaa selkeästi sen, kuinka me, tai siis kuinka jäsenvaltiot, ennen kaikkea. Tässäkin on vähän eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken. Mutta tässä tulee selkeästi esille se, että komissio haluaisi linjata keskustelua kotonun jälkeisessä ajassa siihen suuntaan, joka olisi sitova lähestymistapa yleisellä tasolla, kun ajattelemme tulevaa uutta puitesopimusta, jonka avulla pyritään saamaan kaikki poliittiset, taloudelliset ja kaupalliset kumppanussuhteet samojen puiteiden sisälle. Myös tähän lukeutuisi kehitysyhteistyökumppanuudet. Ja meillä on kolme keskeistä alueellista pilaria. So the, uh, regional specificities of... Tässä on kyse, pitää ottaa myös huomioon alueelliset, spesifiset eh, erityispiirteet, kun ajattelemme Afrikkaa, Karibiaa ja Tyynemeren aluetta. Ehkä tässä syys, syksyyn mennessä viimeistään marraskuussa me pystymme esittämään neuvostolle ehdotuksia joissa puhutaan neuvottelumandaatista direktiivineuvotteluissa, jotta voitaisiin saada uusi kotonun jälkeinen puite. Ja se pitäisi olla sitten valmis kesäkuussa 2018. Tässä puhutaan, siinä puhutaan vakaudesta ja rauhasta. Yhteislainsäädäntöprosessi on jo käynnissä. Me toivomme, että paras skenaario tulisi tästä siis prosessista lopputuloksena meille kaikille silmiemme eteen. Joka tapauksessa sen ei ainakaan olisi valmis ennen syyslokokuuta, siis ennen syksyä. Sitten konfliktimineraalit ja mitä täydentäviä, mihin täydentäviin toimenpiteisiin on ryhdytty tarkoitus on paikantaa nämä täydentävät toimenpiteet, joihin on ryhdytty kehitysmaissa. Se edellyttää uutta lainsäädäntöä EU-ta konfliktimineraaleissa ja sehän on, siinä on käynnistetty uusi ohjelma, 5 miljoonaa euroa. Tätä valmistelevaa työtä koordinoivat eri osapuolet, kansalaisyhteiskunta, eri rahastot ja myös yksityinen sektori. Tavoitteena tälle ohjelmalle on kestävä kehitys paikallisella tasolla ihmisten kesken, jotka asuvat tuolla noissa, noissa mineraalilouhinta-alueilla. Ja parempi taistelu alaikäisten, alaikäisten, alaikäisten lasten työvoimakäyttöä vastaan. Nämä täydentävät toimenpiteet ovat sen kaltaisia, että niiden avulla voidaan rahoittaa paremmin toimintaa ihan paikan päällä, siellä missä mineraalia louhitaan ja sen ja kaikki tämä tullaan, tulee helpottumaan tammikuusta 2021. Esitettiin myös kysymys joka liittyy tekstiiliteollisuuteen, tekstiiliteollisuusaloitteeseen ja mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä tekstiilisektorilla. Ymmärrän, että tämä päätöslauselma, joka hyväksyttiin viime viikolla 27. huhtikuuta parlamentissa, viesti välittää hyvin selkeän viestin, mutta ei meillä ole mitään pikaratkaisua tähän suuren, suuren haasteeseen, joka on edessämme vaatetussektorilla. Meidän pitää kyllä säilyttää luottamus eri osapuolten välillä ja tehdä hyvää yhteistyötä. Se on keskeistä. Meillä on tästä esimerkkejä Bangladeshista tai työohjelma jonka ILO on käynnistänyt. Kaikki tämä osoittaa, että on mahdollista saada eri toimijat yhteen, jotta edetään hyvin ja vapaaehtoisuuden pohjalla. Tämän tyyppinen vapaaehtoistoiminta voi antaa meille kourin tuntuvia tuloksia. Mm, ja tämä voi siis todella tuoda mukana myönteisiä tuloksia. Se löytyy myös meidän työasiakirjastamme sanon vain, että meidän pitää keskittää toiminta siten, että saamme parhaimmat mahdolliset tulokset ja käyttää olemassa olevia instrumentteja hyväksemme. Ja sen jälkeen me voimme analysoida sopivana ajankohtana näiden vapaaehtoistoimintojen todellisen vaikutuksen ilman, että käynnistetään joitakin sitovia toimenpiteitä, joilla ei ole välttämättä toivottuja vaikutuksia lopputulosta. show whether our migration sitten kysyttiin, mitkä ovat kytkökset maahanmuuton kanssa ja maahanmuuttoon suunnattu rahoitus, vähentääkö se köyhyyden vastaisen taisteluun varattua rahoitusta. Jos kun taistellaan köyhyyttä vastaan ja siihen ajatellaan siihen suunnattuja varoja, niin ei ole kyse siitä, että rahoitetaan vain perinteisiä piensektoreita. On kyse siitä, että vahdistetaan julkisia toimielimiä taistelussa ihmiskauppaa vastaan. Esimerkiksi halutaan investoida rajalla, rajoilla käytä, käytävä, käyttävään toimintaan kaikki tämä edesauttaa köyhyyden vastaisessa taistelussa. Ei pidä nähdä köyhyyden vastaista taistelua vain siten, että laitetaan yhtäläisyysmerkit investointien ja jonkun tyyppisen toiminnan välille. Meidän, meillä on agenda tavoitteille, kestävälle kehitykselle – ja meillä on myös siihen varattu budjetissa eri, eri kohtia. Ja se, että me kytkemme todella todellisuuteen toiminnan, se tarkoittaa sitä, että some limited uh, uh cases. It's, it's contrary actually to the... Että julkinen kehitysapu uh, tarkoittaa sitä, että vuodelta 2016 nämä julkisen kehitysavun luvut osoittavat, että me, ne olivat aivan huippulukemissa. Komissio ö, rahoitti näitä ohjelmia ja se tuolloin päästiin huippulukemiin. Tarkoittaa yli 75 miljardia euroa maailmanlaajuisesti mutta tästä suurin osa tästä rahoituksesta tuli Euroopasta. Ei ole mitään todisteita siitä, että jos yhdistetään maahanmuutto ja äh, turvallisuus ja kehitys, jos ne yhdistetään, niin silloin kehitykseen varatut rahat vähenisivät. Ei ole mitään suoraa näyttöä tästä. Me toivomme myös, että voitaan säilyttää olemassa oleva juridinen rakennelma takaisissa alueissa – ja ö, nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kauden loppuun asti. Me olemme myös valmiita ottamaan esille uuden mahdollisen puitteiston that would uh, come out uh, of the, of the... meren takaisissa alueissa olemassa olevien määräysten mukaisesti, kun puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen instrumenteista vuoden 2020 jälkeen. Mutta me haluamme siis säilyttää silloinkin olemassa olevat instrumentit toiminnassa, on no, olemassa olevat instrumentit toiminnassa silloinkin. Veronkierrosta. Me haluamme puhua tässä myös konsensushengestä kehitysyhteistyöstä ja kaikista siihen liittyvistä toiminnasta. Olemme valmiita keskustelemaan parlamenttien kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, eri toimijoiden kanssa, miten voimme mahdollisimman hyvin tuoda esille suuret kehitysyhteistyön periaatteet ja päätökset, joita on tehty kehitysyhteistyöpolitiikassa. Miten ne ovat ilmenneet todellisena toimintana ja mitä kaikkia instrumentteja voidaan käyttää nimenomaan veronkierrossa. Se on tietysti meidän kehitysyhteistyön toimintamme keskiössä. Kiitoksia kovasti komission jäsen ähm, näistä esittämistä asioista. Äh, varmasti asioita, joista voisimme vielä keskustella ja ehkä voidaan puhua näistä asioista, kotonun jälkeisistä kysymyksistä. Meillä varmasti on tulossa jotakin vielä tuosta vaatiteollisuuskysymyksestä, mitä se tarkoittaa konkreettisesti, koska siinä on paljon odotuksia, että jotakin pitäisi nyt tapahtua ajatellen näitä er-, arvoketjuja ja sukupuoli tasa-arvosuunnitelmaa, eli pitää puhua myös myönteisistä tuloksista ensimmäisenä vuosina. Varmasti me pidämme vuoropuhelua jatkossakin. Eh, voimme siis kiittää komission jäsentä tavalliseen tapaan. Kiitoksia. And, um... Ja nyt voimme sitten eh, siirtyä eh, yhdessä minuutissa vain suoraan seuraavan komission jäsen Stylianidesiin. Hyvät Hyvä kollegat, menemme äh, keskustelun toiseen vaiheeseen. Äh, tärkeä keskustelu äh, komission jäsen Stylian Niidesin kanssa. Niin kuin sanoin aikaisemmin, ajatuksena on se, että puhutaan komission työohjelmasta 2018 niin, että me voimme antaa panoksemme parlamentin päätöslauselman kautta ja saamme aikaan hyvän työohjelman. Erittäin mukavaa, että komission jäsen tulitte tänne. Teette läheistä yhteistyötä, olette valiokuntamme ystävä ja teillä on edessänne hyvin vaikea tilanne humanitaarisen avun osalta monissa maassa. Haluamme kuulla teidän työstänne. Tiedämme, että haluatte saada aikaan kestävämmän järjestelmän, mutta te teette yhteistyötä komissiosen Mimitsan kanssa humanitaarisessa avussa ja tiedämme millaista työtä olette tehneet, tehnyt pakolaislasten parissa. Äh, no niin, olkaa hyvä ja sitten kysymykset. Kiitoksia Linda. Hyvät kollegat, kiitoksia. Kiitoksia teille äh, siitä, että olette paikalla. Ehkäpä tiedättekin, äh, että me olemme jo vieneet päätökseen tämän kaksivuotis, yli kaksivuotiskauden teidän kanssanne yhteistyössä, joka on ollut erinomaista. Ja te olette tosiaankin rehellinen kumppani. Kiitoksia siitä. Ja niin kuin olen aina sanonutkin täällä, minä olen aina kuin kotonani täällä joukossanne. Ja olen ylpeä siitä, että meidän työmme saa paljon arvostusta kansalaisten silmissä. He osoittavat vankkaa tukea eh, meidän humanitaariselle avulle ja eh, pelastustoiminnalle. 80 eh, ja 84 prosenttia ja 90 prosenttia aikaisemman eurobarometrin mukaan. Tämä on siis hyviä uutisia. Meidän pitää painottaa vielä näitä tuloksia ja tehdä ne tunnetuiksi. Ja varsinkin kun mietitään nykyistä poliittista ilmastoa, tämä on entistäkin tärkeämpää, varsinkin nyt kun meillä on vaikeat poliittiset tilanteet. Valitettavasti humanitaarinen kriisi jatkuu edelleenkin miljoonien ihmisten parissa kautta maailman. Ja tänään haluaisin keskustella ja esitellä kolme asiaa. Ensinnäkin puhuisin siitä, mitä, aion, mitä teemme, jotta puut, voimme puuttua tähän kriisiin ja missä on haasteita. Toiseksi käsittelen edistystä, jota olemme saaneet aikaan, ja sitten niistä politiikan alueista, joihin keskitymme. Yksi nykyisistä prioriteetteista on se, että puutumme tehokkaasti humanitaarisiin seurauksiin, joita on pakolaiskriisillä kolmansissa maissa, samoin kuin EU-sisällä. E eu Tiedän, että teidän prioriteettinne on aivan sama. Me olemme tässä samassa veneessä. Ja hätätilanteiden tukivälineen kautta. Me olemme käynnistäneet sen yhdessä. Kiitoksia siitä vielä, että annoitte tukea. Me olemme auttaneet äh, tällä hetkellä yli 62 000 äh, pakolaista Kreikassa. Me esittelimme vuosikertomuksen äskettäin äh, ja teillä on se käytössänne ja tähän mennessä olemme tarjonneet suojaa yli 35 000 pakolaiselle. Me olemme antaneet heille etukäteen maksettuja äh, palvelukortteja niin, että he voivat äh, hoitaa äh, itse oman omat kustannuksensa ja me olemme perustaneet 400 paikkaa myös alaikäisille ilman huoltajaa. Ei mitään epäilystäkään siitä, etteikö tilanne olisi parantunut Kreikassa, varsinkin mantereella mutta edelleen meillä on paljon haasteita edessämme ja pitää tehdä aina vaan enemmän. Meillä on budjetissa 250 miljoonaa euroa eh, tänä vuonna eh, siirrämme pakolaisia leireiltä eh, huoneistoihin. Erittäin tärkeää. Tämä oli yksi prioriteetteja jota minulla oli. Haluamme siirtyä myös catering-palvelusta siitä, siihen, että annetaan rahaa eh, ruokaa varten. Ja tällä tavoin ollaan tehokkaampia. Meidän tukemme pakolaisille on myös Turkissa hyvin tärkeä vastuu. EUn eh, Turkki-järjestely on hyvin tärkeä pilari meidän ohjelmassamme, kun haluamme puuttua pakolaiskriisiin naapurimaissa. Yli 2,9 miljardia euroa kolmesta miljardista Turkin välineessä vuosille 2016 ja 2017 on otettu käyttöön vain vuoden sisällä. 790 miljoonaa euroa on käytetty ja tämä asia tapahtui ennätysajassa hyvin avoimesti ja vastuuvelvollisesti. Tarkoituksena oli maksimoida vaikutus äh, pakolaisten parissa. Me olemme keskustelleet jo ESSNstä, hätä sosiaali turvaverkko ohjelma, joka on humanitaaristen toimien ytimessä. ESSN on laajin, ikinä EUn laajin rahoittama humanitaarinen ohjelma. Siinä on alustava budjetti 348 miljoonaa ja se ulotetaan miljoonan pakolaisen piiriin kesään mennessä. Ja nyt hyvät kollegat, nyt haluaisin puhua lähi kriisistä ja siinä ei olekaan kovinkaan paljon optimismia nähtävissä. Syyrian kriisi on edelleenkin uskomaton ja siitä, tyytä, siitä syystä yli 13 miljoonaa syyrialaista tarvitsevat humanitaarista tukea ja yli 6 miljoonaa ihmistä on sisäisesti siirretty alueeltaan. Kaikki kuolemat ovat turhia kuolemia ja ihmisoikeuksien loukkaukset pitää lopettaa. Meidän velvollisuutemme on taata se, että kansainvälinen ihmisoikeus kansainväliset ihmisoikeudet, niitä noudatetaan eh, niin kuin painotettiin konferenssissa, eh, Syyrian ja alueen konferenssissa huhtikuussa Brysselissä. Tämä on meidän tavoitteemme. Olen jo pitkään sanonut, että pitää tällaisissa rikoksissa olla vastuu ja velvollisuus, eh, kun katsotaan olemassa olevia normeja ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Meidän oma uusi strategiamme Syyriassa. Siinä olemme painottaneet vielä omaa asemaamme. Nyt tarvitaan aitoa, osallistavaa poliittista siirtymää, jossa Syyrian kansalaiset ovat vahvasti mukana. Irakissa, niin kuin tiedätte, minä kävin Irakissa olen käynyt siellä neljä kertaa ja jatkossa halutaan edelleenkin suojata satoja tuhansia siviilejä Mosulissa, Itä-Mosulissa siviilit ovat pystyneet jäämään etupäässä koteihinsa, koska nyt Irakin turvallisuusjoukot ovat hoitaneet sotilastoimet eh, positiivisesti. Olen huomannut paikan päällä, että humanitaarisen avun eh, myötä on saatu aikaan myös se, että turvallisuusjoukot noudattavat eh, kansainvälistä humanitaarista lakia – ja tämä oli minulle yllätys, mutta erittäin positiivinen asia, kun meidän kumppanimme paikan päällä pyrkivät vakuuttamaan nämä turvallisuusjoukot. Saamme aikaan silloin tuloksia paikan päällä. Mosulissa 400 000 henkeä ovat edelleen loukussa ja Daesh käyttää siviilejä – ihmiskilpinä edelleenkin ja äh, suoraan äh, kohdistaa iskunsa niihin, jotka pakenevat. Ja siitä syystä pitää vielä ponnistella enemmän äh, Irakissa ja liittoutuneissa ryhmissä, jotta voidaan suojella siviilejä. Nyt kun halutaan noudattaa kansainvälistä lakia, niin on tärkeää, että siviilipuoli ja sotilaspuoli koordinoidaan. Ja tämä pätee myös siihen, että pitää varmistaa turvalliset evakuointireitit, annetaan tukea ja apua siviileille, jotka ovat joutuneet konfliktin saartamiksi. Kriisin alusta lähtien EU on ollut merkittävimpiä humanitaarisia avunantajia Irakissa. Viime vuonna pelkästään 159 miljoonaa euroa. Ja aivan erityisesti EU on johtava tuen antaja, kun mm, halutaan antaa lääketieteellistä apua, lääkeapua. Olen itse ollut todistamassa liikkuvan sairaalan toimintaa ja eh, erittäin hyvä varsinkin eh, tällä alalla, kun halutaan eh, suojata siviilejä ja annetaan humanitaarista apua. Tämä on olennainen tekijä silloin, kun halutaan pelastaa ihmishenkiä. Tällä tavoin saadaan aikaan mahdollisesti myös kestävää rauhaa ja sovintoa maassa. Tässä olen puhunut jo tästä sovitusprosessista. Aivan kuten Syyriassakin ja Irakissa, Jemenissä on huolestuttavia iskuja. Ne huolestuttavat ajatellen taloudellisia seurauksia, koska tällä tavoin kyse on hyvin pahasta elintarvikepulasta, joka koskee 17 miljoonaa henkeä. 7 miljoonaa heistä ovat todellakin elintarvikepulassa vakavasti ja siinä tarvitaan välitöntä ruoka-apua. Jemenin konferenssi, joka pidettiin Genevessä viime viikolla, itsekin olin siellä ja näin, että tämä konferenssi antoi hiukan toiveita. Siinä annettiin äh, hyvin vahva viesti. Me emme petä ihmisiä Jemenissä. Kiitoksia kaikille valtuuskunnille, jotka olivat paikalla Genevessä, äh, koska saimme aikaan miljardi euroa tukivaroja, varsinkin äh, kun halutaan tukea tänä vuonna Jemenin kansaa. Komissio sai kerättyä 116 miljoonaa euroa ja kaiken kaikkiaan EUn komissio ja jäsenvaltiot osallistuivat yhdessä. Mutta nyt pitää lähteä sanoista tekoihin ja tosiaankin täytäntöön panna nämä lupaukset meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta lievitämme nälkää, nälänhätää ja tarjoamme mahdollisuuden rauhaan. Jemen, Nigeria, Somalia, Etelä-Sudan, näissä maissa on hyvin vahvasti ruokapulaa tällä hetkellä. Tämä on ihmisten aiheuttama kriisi. Yli 20 miljoonaa henkeä näissä neljässä maassa ovat nälän hädässä. Tämä on suurin humanitaarinen kriisi eh, siinä aikana, kun YK on ollut olemassa. Ja tämä on merkittävä haaste näillä konfliktialueilla. Sen jälkeen, kun ensimmäiset varoitukset eh, tulevasta nälänhädästä Kaakkois-Nigeriassa esitettiin 2015. Komissio on lisännyt rahoitusta ja lisännyt myös tietoisuutta asiasta. Viime helmikuussa osallistuin Oslon humanitaarisen konferenssin Nigerian ja Chadin järven äh, kriisissä. EU äh, keräsi 105 miljoonaa euroa sen myötä me olimme tässä suurimpia avunantajia. Ja maaliskuussa komissio lisäsi Afrikan sarvenmaihin tukeaan annettiin 165 miljoonaa euroa lisää. Sen lisäksi Somalialle ja Etelä-Sudanille, jotka kärsivät nälänhädästä. Ruoka-apu on hyvin tärkeää, mutta samaan aikaan pitää tukea myös elinkeinoja ja elvytystä. Tällä tavoin edistetään näiden kansojen kestävyyttä. Komission humanitaarinen rahoitus ja ruoka, elintarvikevarmuus ja nämä toimet hoidetaan VFPn FAOn kautta. Keskeisimpiä tavoitteitamme on torjua nälänhätää, mutta emme unohda kuitenkaan muita kriisejä, joista kärsivät tuhannet siviilit, varsinkin Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Sitten lähempänä EUta me autamme havoittua väestöä, joka on kärsinyt Itä-Ukrainassa konfliktista. Humanitaarinen tilanne Ukrainassa on edelleenkin EUn prioriteetteja. Itse kävin maassa helmikuussa ja toistan edelleen solidaarisen viestimme kaikissa haavoittuvammalle äh, väestön osalle. Me emme saa äh, antaa Ukrainasta tulla unohdettua kriisiä. Euroopan unioni on edelleenkin Ukrainan pääasiallisimpia eh, tuenantajia ja haluamme edelleenkin tukea niitä, jotka ovat kärsineet konfliktista, miten pitkään sitten kestääkään. Hyvät kollegat, eh, minua eh, järkyttää myös jatkuva ja kasvava konflikti Afganistanissa. Yhä enemmän on äh, siviiliuhreja ja humanitaarisen avun työntekijöitä. Äh, ihmiset ovat joutuneet äh, siirtymään kodeistaan ja yhä enemmän joutuvat lähtemään, yhä useammat joutuvat lähtemään, ja tämä on huolestuttavaa. Komission jäsen Mimica ja meidän kummakin osastot, samoin kuin UNHCR ja IOM ovat tehneet yhteistyötä ja olemme yrittäneet auttaa näitä ihmisiä hyvin hankalissa olosuhteissa. Muutama kuukausi sitten kävin Iranissa ja tuolloin minä huomasin, että siellä on hoidettu hyvin afgaanipakolaisia, Heitä on kolme miljoonaa ja heillä on aivan yhtäläinen pääsy koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Tämä oli myönteinen merkki. Haluaisin nähdä, että tällainen tilanne jatkuu kun nyt Yhdysvalloissa on uusi hallinto ja poliittinen reaktio ajatellen Irania Seuraan läheltä humanitaarista tilannetta myös Myanmarissa. EUn korkea edustaja Federica Mogherini, hänen kanssa tapasimme Ayung San Suu Kyin, hänellä on hyvin vaikeasti lausuttava nimi, ja me kehuimme sitä, miten on saatu vahvistettua demokratiaa. Hän on ponnistellut hyvin äh, demokraattisessa siirtymässä, mutta me ilmaisimme myös huolemme siitä, että äh, tilanne on huonontunut pohjoisessa Rakinen osavaltiossa lokakuun, lokakuusta lähtien. Ja äh, sitten haluaisin ilmoittaa valtion päämies ähm, äh, hänen ähm, suostumuksellaan äh, päätimme, että äh, pääsen käymään Myanmarissa ensi viikolla. Ja tämä on EU-komission jäsenen ensimmäinen käynti tuolla pohjoisessa Rakinen osavaltiossa. Minulla on mahdollisuus tavata siellä hallintoa, ministereitä ja voin sitten nähdä omin silmin, mitä vielä voimme tehdä, jotta voimme auttaa heitä. Olen tyytyväinen tähän vierailuun, koska tätähän EU tarkoittaa meidän humanitaariset periaatteemme on, ovat meidän oppaamme. Me autamme tarpeessa olevia huolimatta siitä, mikä on heidän uskontonsa, rotunsa, missä he ovat. Tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme. Niin, hyvät ystävät, latinalainen Amerikka ja Karibian maat valitettavasti eh, nekään eivät ole kriisiltä säästyneet tämän vuoden ensimmäiset kuukaudet, ovat osoittaneet, miten haavoittuvainen tämä alue on luonnonkatastrofeissa. Ensivastauksena Euroopan komissio on puuttunut aivan äskettäin metsäpaloihin Chiilessä, Perun tulviin ja Kolumbian maavyöryihin. Ja meidän vastauksemme eh, latinalaisen Amerikan kriisiin on osoittanut jälleen kerran eh, sen, miten tärkeä on meidän pelastustoiminta, mekanismimme. Ja tässä viittaan edelliseen vierailuun. Eh, hyvin tärkeää on myös ERCCA-keskuksen toiminta. Nämä ovat kriittisiä olennaisia välineitä silloin, kun halutaan rakentaa yhteistyötä ja koordinointia EU:ssa ja ne auttavat vastaamaan kriiseihin ja ne vastaavat kansalaisten odotuksia myös. Olen erittäin tyytyväinen, kun ollaan nähty, että me olemme täyttäneet tehtävämme ERCCn hätäavun koordinointikeskuksen kautta ja myös tilintarkastustuomioistuin on ollut tyytyväinen tähän välineeseen sen käyttöön. Me saamme arvion tästä mekanismin käytöstä niin, että on jatkuva ulkoinen arviointi ja tällä tavoin tämä arviointi tulee hyvin ajankohtaisella hetkellä ja me voimme siis miettiä sitä, miten lainsäädäntöpuitteita voidaan uudistaa 2020-2027. Kolmen viikon kuluttua me kokoonnumme Meksikossa. Kyseessä on viides globaali foorumi, jossa käsitellään katastrofiriskien vähentämistä. Tämä on hyvin olennainen hetki Sendain täytäntöönpanossa globaalisti ja EU:ssa. Minä olen EUn valtuuskunnan johtajana ja näin toivon, toimin myös aktiivisesti kaikilla kokouksen alueilla. Olen tyytyväinen siitä, että Enrique Guerrero Salom, joka on humanitaarisen avun pysyvä raportoija, on hyväksynyt minun kutsuni tulla EU-valtuuskuntaan Kankunissa. Se osoittaa, että parlamentti on sitoutunut tosiaankin riskin vähentämiseen ja nyt sitten prioriteettimme tulevina kuukausina. Aivan ensiksi tarjotaan koulutusta lapsille, jotka ovat kärsineet humanitaarisessa kriisissä. Se on yksi, yksi suorastaan pakkomielteenomainen prioriteettini, ja se saa tukea teiltä ja tietenkin myös Euroopan kansalaisilta. Näin osoittaa jälleen kerran viimeisin eurobarometri tutkimus. 91 prosenttia kansalaisista tukee tätä aloitetta. Tämä on tärkeä tulos. Koulutus tarpeet ovat valtavat ja valitettavasti ne edelleenkin ovat äh, liian vähäisesti priorisoituna monissa kriiseissä. Minun toiveeni on todella se, että tämä, tähän tulee muutos. Me olemme olleet muutoksen mestareita itse ja uskon vahvasti, että meidän täytyy tällä tiellä jatkaa. Te autatte meitä merkittävästi ja näin olemme käyttäneet ähm, yli 4 prosenttia humanitaarisen avun budjetista koulutukseen, ähm, ja tänä vuonna pyritään pääsemään 6 prosenttiin. Ja mikä on vielä tärkeämpää, ja painotan tätä vielä, me saamme aikaan tuloksia kentällä. Me olemme, olen itse nähnyt tämän omin silmin monilla alueilla. Turkissa esimerkiksi 34 miljoonaa euroa UNICEFin kanssa äh, käynnistetyssä ohjelmassa. Äh, me voimme tukea 230 000 pakolaislasta Kreikassa. Meidän jäsenvaltiomme alueella olemme tukeneet sitä, että kaksi ja puoli tuhatta lasta pääsevät kouluun. Haluamme tukea 9000 lapsen koulutustoimia myös epävirallisesti. Paljon on esimerkkejä Iranissa, Nigeriassa, Myanmarissa ja aion käydä ensi viikolla eh, katsomassa hanketta Myanmarissa. Siellä keskitytään nimenomaan koulutukseen. Hyvät ystävät, olen täysin vakuuttunut siitä, että nyt pitäisi jatkaa tosiaan tällä tiellä. Se on hyvin vaikea, mutta se on meidän velvollisuutemme, koska vaikutukset, joita on näillä panoksilla, vaikutukset ovat suuremmat kuin mitä odotetaankaan. Niin totta kai toinen seikka kaikilla politiikan aloilla on se, että aiomme jatkaa kestävyyteen perustuvia lähestymistapoja. Ensinnäkin haluamme vahvistaa kehityksen ja humanitaaristen toimien välisiä yhteyksiä. Varmasti komission jäsen Mimitsä mainitsi tämän jo aikaisemmin, koska me olemme keskustelleet hyvinkin paljon ja olemme pyrkineet parantamaan toimintaamme tällä alalla humanitaarisen ja kehityksen väliset yhteydet. 14 pilottimaata on tunnistettu jo tätä tarkoitusta varten. Meidän tavoitteemme on perustaa yhteinen riski- ja haavoittuvuusanalyysi. Haluamme kehittää parhaita käytäntöjä ja edistää kumppanuutta. Totta kai meillä on kansainvälisiä sidosryhmiä, esimerkiksi Maailmanpankki ja YK. Minulle on tietenkin tärkeää nähdä paikan päällä, että asiat saadaan toimimaan myös käytännössä näissä humanitaarisen avun ja kehitysavun toiminnoissa. Ja nyt haluaisin kiittää teitä jälleen kerran teidän äh, jatkuvasta äh, tuestanne budjetillemme tänä vuonna 2017 alustava äh, humanitaarinen budjetti 936 miljoonaa euroa. Se on mm, kasvanut 1,8 miljardiin euroon. Ja tämä on merkittävä summa. Kun katsotaan näitä kysymyksiä, niin ensi vuonna riittävä humanitaarisen avun taso pitäisi, sen pitäisi edelleenkin olla EUn prioriteetteja. Ja sitten tähän on aivan erityinen syy, jos haluamme, että EU edelleenkin jatkossa toimii ensimmäisenä tukijana tehokkaasti ja tuloksia aikaan saaden tietenkin. Kiitoksia kovasti mielenkiinnostanne. Kiitoksia vielä kerran kutsustanne. Kiitoksia, että kuulitte meidän tavoitteistamme, haasteistamme ja suunnitelmistamme. Kuten ennenkin, äh, olen kiitollinen siitä, että voin luottaa teidän yhteistyöhönne ja tukeenne. Kovasti mielelläni kuulen teidän kysymyksiänne, näkemyksiänne, ehdotuksianne ja kritiikkiänne. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission jäsen tästä ähm, hyvästä näkemyksestä siitä, mitä äh, teette. Äh, Äh, tiedämme, että Aung San Suu Kyi, hän sai Saharovin palkinnon. Äh, hän on puhunut täälläkin. Äh, ollaan oltu huolissaan, mitä tapahtuu tälle väestölle. Erittäin hyvä, että te tosiaankin olette menossa sinne tulevina viikkoina, mitä sanoitte Jemenistä. Tapasin tänään Jemenin ulkoministerin miljoonat ihmiset kuolevat juuri tälläkin hetkellä, joten meidän täytyy tosiaankin avautua tässä suhteessa. Tiedämme, että poliittiset, poliittiset ongelmat ovat valtavat, mutta humanitaariset käytävät pitää avata. Nyt sitten mennään puheenvuoroihin humanitaarisen avun esittelijä Herrero ja sitten Franz Engel, Maria Hoivo. Teresa Jimenez and Cecil Kienke so far. Onko vielä muita alukkaita? Täytyy katsoa nyt sitten, että voimme päättää tämän kokouksen kello 18. Enrik ensimmäisenä. Gracias. Eh. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle. ja usean vuoden ajan, muistaakseni viiden vuoden ajan, minä olen koordinoinut minun poliittisessa ryhmässäni päätöslausumateksti, joka liittyy komission työohjelmaan – ja olen neuvotellut siitä myös muiden poliittisten puolueryhmien edustajien kanssa. Ja tämän kokemuksen perusteella voin sanoa, että ei voida aina toivoa sitä, että olisi paljon tässä päätöslauselmassa, joka liittyy kehitysyhteistyöpolitiikkaan tai humanitaariseen toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että ihan oikeutetusti tämän tyyppi päiväiset kokoukset, jossa meillä on aikaa keskustella, vaihtaa mielipiteitä, niin nämä ovat hyödyllisiä niin se koska emme voi kaikkea keskittää yhteen kappaleeseen yhdessä päätöslauselmassa, jossa puhutaan myös muistakin prioriteeteista, ja jota on myös ehkä vaikea sitten saada sinne meidän omat tärkeimmät asiamme mukaan. Mutta me haluamme pyytää jotakin tietoa eurobarometrista. Me, ihan myönteistä on sen, että kun kansalaisilta kysytään, niin he ovat aika tyytyväisiä. Mutta todellisuudessa se tarkoittaa siinä mitä, että kukaan ei koskaan sano kyselykaavakkeessa, että vastustan humanitaarista apua. Mutta tiedot joka tapauksessa odottavat ihan laadukkaasti, että kansalaisten realiteetin taju on ehkä enemmän kuin jäsenvaltioissa, tai ainakin miten hallitusten realiteetti on. Näin me olemme ainakin nähneet kaikkien kriisien aikana. Se on ihan hyvä asia, mutta että me olemme suorassa yhteydessä kansalaisiin, mutta jos nämä tiedot prosentuaalisesti ovat alle 8-90 prosenttia, mikä näkyy näissä kaavakkeissa, haluaisin myös sanoa, komission jäsen puhui pitkästä matkasta, kaikista niistä kriiseistä, jotka kiertävät ympäri maailmaa. Mutta voisin sanoa, että kaikissa näissä kriiseissä parlamentti on tehnyt jonkun aloitteen tai laatinut päätöslauselman, ottanut kysymyksiä esille, on te käynnistänyt keskustelua. Ja uskon, että kaikissa näissä tapauksissa olemme voineet tukea komission työtä ihan konkreettisesti, myös komission, työt, komission jäsenen työtä. Se on hieno asia, sitä pitää korostaa, koska mehän haluamme tehdä yhdessä työtä tällä alalla, joka edellyttää keskinäistä kaikenlaista apua ja yhteistyötä, jotta voimme vastata ihmisten avunpyyntöihin ja tarpeisiin. Prioriteeteista tuleville vuosille haluaisin kertoa, että tarvitsemme hieman konsensuksen, humanitaarisen toiminnan sopeuttamista, konsensushenkiä tässä toimintaohjelmassa. Ehkä tämä voisi olla seuraava työ, johon voisimme paneutua lähivuosina. Me olemme jo pyytäneet muissa yhteyksissä komission jäseneltä tätä, mutta tein sen nyt uudemman kerran ihan virallisesti ja muodollisesti, että tämän vuoden aikana jossakin kohtaa meidän pitäisi tehdä arvio, missä määrin on tehty on pidetty kiinni sitoumuksista sekä jäsenvaltioiden toimesta että koko EUn toimesta. Tämä olisi ehkä ajatus siitä, että miten me olemme edenneet näissä lukuisissa monissa kysymyksissä lukuisilla eri alueilla, öö, mihin olemme sitoutuneet Istanbulin myötä. Mm, oletan, että ei, ei ainoastaan, että te voi lukea tai var, tukeutua ainoastaan minun ryhmäni tukeen ja apuun, vaan uskon, että tässä tapauksessa me myös muut poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä avusta budjetillisesta apusta, esimerkiksi koulutuksessa, kiireellisissä tapauksissa, hätäavussa, jos on mahdollista, niin ainakin säilytämme nyt ne sitoumukset, joita on ollut tänä vuonna. Ja haluaisin muistuttaa teille, että jos joku nyt on unohtanut matkan varrella, että 6 prosenttia on kolminkertaistunut se prosenttimäärä silloin, kun siis se on siinä kolminkertaistunut, jos ajattelemme, mikä se oli lainsäädäntökäyden alussa. Tämä on todellinen menestys. Se on ansiokasta. Enemmänkin sanoo, puheenjohtaja, äh, sanoo puhuja. Tämä on tietysti hienoa, jos ajattelemme komission jäsenen tekemää työtä ja myös äh, miten tämä on auttanut meitä te viittasitte joihinkin tapauksissa, joissa on hyökätty humanitaarisiin keskuksiin tai humanitaarista toimintaa vastaan. Siellä meidän pitäisi tehdä poliittisia aloitteita, jotta voisimme saada asiat kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Totta kai näin pitäisi toimia. Tämän lisäksi meidän pitäisi ehdottaa yhdessä eri humanitaaristen sektorin toimijoiden kanssa koko maailmassa yhteistä maailmanlaajuista strategiaa, minkä myötä voitaisiin noudattaa kansainvälistä humanitaarista lakia ja myös kunnioittaa humanitaarisessa toiminnassa olevien ihmisten suojelua. Tämä on ihan periaatteellinen velka, joka meillä on näitä toimijoita, jota me koemme näitä toimijoita kohtaan sitten meillä on myös näitä unohdettuja kriisejä tai kriisejä, jotka eivät aina näy ihan ensimmäisinä meidän päivittäisessä elämässä. Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, International Relief. Minulle on ker- nämä ovat kertoneet minulle Iranin tilanteesta. Komission jäsen on käynyt siellä äskettäin, hän ainakin kertoi tässä juuri. Ja kuten komissaari kertoi, että siellä on 13,5 miljoonaa afgaanipakolaista ja että apu, jonka saavat EUlta, on paljon vähemmän, tuntuvasti paljon vähemmän kuin mikä olisi ehkä vastaava määrä annettu Turkissa tai Libanonissa tai, tai Jordaniassa. Mikä tässä nyt on tärkeää ja jota haluan painottaa, ei se tarkoita sitä, että kyseessä on Iran, vaan että on kyse kriisistä, jota kansalaiset eivät ole noteranneet. 13,5 miljoonaa on kyllä aika huikea luku. Ja aivan varmasti pitää tukea. Tässä on kyse myös ihmiskaupassa tässä, tässä kriisissä ja se myös horjuttaa Iranin poliittista tasapainoa. Ja tässä on kyse myös EUn yhteiset edut kyseessä ja koko maailman rauha kyseessä. Tämä on siis ensiarvoisen tärkeä tavoite. Meidän pitäisi siis vähän uudelleen tarkastella sitä, miten voisimme ottaa tätä asiaa painavammin esille. Sitten yhteistyöstä Latinalaisen Amerikan kanssa haluaisin vain korostaa, kuinka tärkeää on koordinoida sitä, miten sitä koordinoidaan kansallisissa, kansallisella tasolla miten jäsenvaltioiden kesken, miten sitä käsitellään niissä, niissä ympyröissä, joissa sitä käsitellään komission ja sen kertoi, että oli juuri käynyt äskettäin esimerkiksi käynyt Chiilessä tämmöinen kiireellisyys- ja hätäavun yksikön, palomiesten yksikössä vierailu. Tämä on esimerkiksi erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä EUn ja, valti- ja yhden valtion tasolla. Ja vielä lopuksi haluaisin painottaa erästä asiaa. Komissaari itse sanoi äsken ja pyysi minuakin osallistumaan Kankkunin ö, kokouksen, YK-alaisen kokouksen kankkunissa, jossa puhutaan riskin hallinnasta ja riskin suojelusta, mutta ei tämä nyt kai ole Enrique Gerrorelle osoitettu kutsu, vaan tälle koko valiokunnalle, kehitysyhteistyövaliokunnalle, että me ja myös kutsu Euroopan parlamentille. Se on kutsu, jota lähdemme työstämään tästä eteenpäin. Se on yksi meidän tärkeimmistä prioriteeteistamme, josta olemme samaa mieltä. Ja kyllä me pystymme antamaan sille lisää henkeä, lisää voimaa, me valmistelemme sitä hyvin ja, ja tulemme olemaan valmiita silloin, kun aika koittaa omassa nimissäni, oman valiokuntamme nimissä. Minä haluan kiittää komissaaria, että hän nyt jo tässä vaiheessa liitti minut tähän Kankunin prosessiin tapahtumaan. Kiitoksia kollegat. Meillä on aika paljon puheenvuoropyyntöjä, joten yrittäkää nyt pitäytyä kahdessa minuutissa ja tarkkoja kysymyksiä. Ensimmäinen kysyjä on Frank Engel. Frank. Kiitos Linda. Toimitaan niin kuin tämä olisi täysistunto ja mennään läpi kahdessa minuutissa. Kiitoksia komission jäsen siitä, että olette kaikilla rintamilla paikalla, kaikissa paikoissa. Tämä kokonaiskuva, jonka saimme aluksi, oli maantieteellisesti vaikuttava, myös sisällöllisesti se oli vaikuttava. Haluaisin nostaa esiin vain muutamia paikkoja ja pohtia, mitä voisimme tehdä vielä paremmin. Turkki esimerkiksi. Live-valiokunta matkusti Turkkiin ja tapasi sotilastoimijat ja pakolaiset alueella. Me näimme varsin merkittävän ongelman, koska maailman ruoka-apuohjelman piti huomattavasti leikata tukiaan ihmisille. He huolehtivat silloin noin 300 000 ihmisestä siellä ja heiltä puuttui noin kolme miljoonaa, ei siis miljardia, miljoonaa. Jos me pystymme mobilisoimaan, tiedän, että meillä on sopimus, mutta jos me pystymme mobilisoimaan miljardin tai kaksi tai kolme auttaaksemme näitä väestöä, meidän pitäisi unionina myös pystyä valvomaan, mitä maksetaan maailman ruoka-apuohjelmaan, ja jos raha on liian vähän, niin yrittää löytää miljoona tai kaksi tai kolme, jotta ihmiset voivat saada tukensa tuon kanavan kautta. Sitten Syyriasta halusin vain kiittää teitä teidän lähestymistavastanne. Ei voi olla panostaa mahdolliseen jälleenrakentamiseen niin kauan kuin meidän on pelättävä, että se on väliaikaista ja että se, mihin olemme investoineet, niin se ammutaan hajalle taas muutaman viikon kuluttua. Olemme nähneet tämän Gaasassa, eli surullista kuin se onkin, ei ole mitään järkevää toistaa sitä. Sitten Myanmar. Tietenkin meidän täytyy toimia väestön e-, edun puolesta Eh, ihan sama mikä syy on, miksi he ovat siinä tilanteessa. Mutta eh, Etelä-Sudan ei olisi siinä tilanteessa eh, kuin se nyt on, jos hallitus, joka yrittää Sudania hallinnoida, tulisi järkiinsä. Se ei ollut, ollut järjissään pitkään aikaan. Tietenkään te ette pysty sitä muuttamaan. Ette pysty myöskään Rova Aung San Suu Kiita vakuuttamaan minä olen naista pitänyt enemmän ikonina kuin toimijana. Nyt hänellä on mahdollisuus rauhoittaa maansa ja hän ei sitä tee. Meidän on nyt kaikki poliittinen vipuvoima käyttää osoittaaksemme, että kyllä me haluamme auttaa, mutta apu on yksi asia ja itse apu ja se, että ei hyödynnä tilannetta on toinen asia. Ja sitten maat, joita ei ole tunnustettu. On joitakin maita, joita ei ole tunnustettu. Siellä meidän toimimme on näkymätöntä, koska meitä ei päästetä sinne. Muistan erään sadan kaukasuksella vuoristo Karabah, Satoja tuhansia ihmisiä joutui kadun päälle. He olivat joutuneet jo vuosikymmeniä sitten sinne. Mikä me voi edes auttaa, koska valtio, joka haluaa kumppanuutta meidän kanssamme, ehkä kieltää meidän menemästä sinne. Tämä on naapuruusmaamme, itäisen kumppanuuden maa. Jos me niin kerran välitämme paljon Itä-Ukrainasta, niin kuin aivan oikein välitämme, niin sitten meidän pitäisi mahdollisesti myös välittää ihmisistä, joiden ö, kyliä ei ole tuhottu itsestään, vaan ö, joukot ovat ne tuhunneet. Ja Samoin voidaan sanoa muistakin paikoista. Halusin vain sanoa, että huolimatta vaikeuksista, joita on ehkä Somalimaan viranomaisten kanssa, ainakin me avasimme edustuston siellä ja meillä on suora yhteys heihin. Ollaksemme paikan päällä myöskin, äh, kun ajatellaan ihmisoikeus, äh, humanitaarisia äh, tarpeita, niin se olisi tärkeä asia. Kiitoksia Maria Hoibuh. Sydämelliset kiitokset komission jäsen. Ensiksi haluaisin kiittää ekopääosastoa siitä, että se niin nopeasti ja tarkkaan reagoi nykyisessä Itä-Afrikan nälänhätäkriisissä. On hyvä nähdä, että Euroopan humanitaarinen apu on luotettavaa. Se, missä Eurooppa voi vielä parantaa toimintaansa, on siirtymä humanitaarisesta avusta kehitysyhteistyöhön. Ja komissiohan on siinä asian suhteen ihan tietoinen ja se yrittää kehittää asiaa. Nyt on uusi tiedonanto kestävyyskyvystä uutena strategisena EUn prioriteettina. Ja sitten on myöskin annettu arvio elintarvikehuollosta Sahelin alueella ja Afrikan sarvessa. Tämä on erittäin hyvä, mutta mutta kun keskustelimme työntekijöiden kanssa, meille kävi ilmi se, että kaikki kestävyyskyvyn ulottuvuudet eivät ole aivan niin yhtä tärkeitä. Valtiollisuus ja yhteiskunta näyttää olevan tärkeämpää kuin yksittäisten ihmisten, kotitalouksien, perheiden kestokyky. Ja ympäristön kestokyky on täysin jätetty huomiota. Ja nyt jos ajattelen Itä-Afrikan nälänhätää, niin juuri ympäristön kestokyky on tässä tärkeä ja todella pyytäisin, että kiinnitetään huomiota maatalousekologiaan ja keskitytään siihen enemmän ja tehdään enemmän aloitteita sen puitteissa, jottei mitään väärinkäsityksiä syntyisi Maatalousekologia ei ole sama asia kuin luonnonmukainen viljely. Maatalousekologia on FAON tukema konsepti. Kyse on ympäristöstä huolehtivaa viljelymenetelmä, joka suojelee tulevaisuutta, erityisesti kun ajatellaan ilmastonmuutosta ja näitä nälänhätäalueita, niin on tärkeää, että vahvistamme alueen kestokykyä. Onko ekopääosasto ylipäätänsä käsitellyt äh, maatalousekologiaa, onko keskusteltu FAON kanssa tai DEFCO-pääosaston kanssa tai maailman ruokaohjelman kanssa, kuinka äh, pitkälti olette asiassa mukana. Ja ihan pieni kysymys vielä Syyriasta. Te sanoitte, että valistusta ja sitten poliittinen ratkaisu ennen kuin ryhdytään jälleen rakentamaan. Olen aivan samaa mieltä, mutta onko mitään mahdollisuutta tai mekanismia dokumentoida näitä hirveyksiä, jotka ovat tapahtuneet niin, että jälkeenpäin systemaattisesti väestön kanssa voidaan asiaa työstää. Onko mitään tapaa dokumentoida tämä? Kiitoksia. Thank you, Chair. Uh, uh, it's really good to see you again. Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein hyvä nähdä teidät jälleen täällä, komission jäsen. Olette oikein hyvin kuvailleet tilanteen eri paikoissa täällä, kun puhumme Afrikan sarvesta, niin viimeinen tieto, jonka me saimme tietää, on Uganda, koska siellä on yli miljoona ihmistä Tämä on vielä eräs ongelma. Siellä on 20 miljoonaa ihmistä, joten tämä kriisi vaikuttaa. Puhuitte myös muista kysymyksistä. Ehkäisy tai kestokyky. Kestokyky on yksi Euroopan unionin ulkoisten toimien viidestä prioriteetista, kuten globaalissa strategiassa sanotaan. Me vielä odotamme asiakirjaa komissiolta ja tällä välin olemme valmistelleet päätöslauselman Euroopan parlamentille äh, kestokyvystä. Me korostamme tätä mm, varhaisen varoituksen järjestelmää. Työstääkö komissio tätä asiakirjaa ja milloin voimme odottaa sen oleva, sen julkaistavan, tai milloin me voimme odottaa, että se julkaistaan, ja mitkä ovat tämän asiakirjan pääaiheet? Äh, mitkä ovat siis asiakirjan pääaiheet, koska meidän on otettava huomioon 1,6 miljardia ihmistä, jotka elävät äh, maailmassa maissa, jotka ovat äh, heikossa asemassa ähm, ja tässä on paljon ehkäistävää. En tiedä, miksi täällä valot sammuivat, eikä se tuohon kysymykseen liity mitenkään. Niin, tämä kestokyky. Norbert Loitten. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, ehkä kyse oli kestävästä energiasta, olemme käyttäneet sitä. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte paikalle tänään aivan aluksi haluaisin kiittää, tai sanoitte, että haluatte kiittää valiokunta erinomaisesta yhteistyöstä. Ja se on kyllä aivan totta. Tästä esimerkki. Me osallistuimme kaikkiin pääkysymyksiin. Te kutsuitte valiokunnan jäsenen osallistumaan konferenssiin katastrofi riskin vähentämiseen eh, ensi kuussa. Ja haluaisin kysyä nyt tästä neljän maan tilanteesta. Jemen, Etelä-Sudan, Somalia ja Nigeria. Tämä koskee koko Chadin eh, järven alueen tilannetta, varsinkin Nigeria ja Chadin järven alue – siellä on saatu vähän edistystä aikaan, koska yhteiset sotilasjoukot ovat tosiaankin onnistuneet toimissaan ja saattaa olla nyt tulossa sellainen ti- tilanne, että Bokularomin vaikutus tällä alueella vähenee. Meillä oli kokous yhteisten sotilasjoukojen kanssa he kysyivät, että sanoivat, että jos sotilaallisella alueella ollaan onnistuttu, siinä tapauksessa humanitaarisen avun pitää heti seurata, muussa tapauksessa ihmiset eivät kestä. Haluaisimme kysyä, miten humanitaarinen apu ja kehitysapu, miten niitä yhdistetään tällä alueella ja voimmeko näissä maissa, neljässä maassa, hallituksia vastuullista enemmän, varsinkin Nigeriassa, niin että ne olisivat mukanakin enemmän. Ja viimeisenä kysymyksenä e, e, Yhdysvaltain politiikka Trumpin aikana tai jälkeen mainitsitte, että olitte näissä tukia konferensseissa. Onko muutosta nyt onko muutosta humanitaarisessa avussa, ajatellen Yhdysvaltain politiikkaa. Kiitoksia. Teresa Jimenez. <clears throat> Muchísimas gracias. Kiitos paljon Linda. Por, eh, <clears throat> Kiitos komission jäsenelle siitä, että olette tulleet tänne laajoin selityksinen. Kiitän teitä myös ihan henkilökohtaisesti, kuinka olette sitoutuneet tähän lapsiasiaan. Ja aina kun te puhutte, niin te puhutte myös lapsista. Aina kun puhutaan lapsista, minä haluan puhua myös niistä muissa kysymyksissä. Ja Libanonin tapauksessa nimenomaan siellä on paljon pakolaisleirejä ja asumuksia, joissa on yli 2000 pientä asumusta, joissa on paljon lapsia. Minä puhuin niiden, heidän kanssaan kysyin heiltä, käyvätkö koulua. Ja siellä oli pieniä teltoja, jotka toimivat kouluina, mutta suurin osa näistä pikkuruisista eivät päässeet kouluun, koska ei heillä ollut mitään pystyneet maksamaan mitään kouluun liittyviä varusteita, koska tämä teltta jo maksaa, maksaa, maksaa rahaa ja he, jo, heidän asumuksensa maksaa jo. Tämä oli aikamoinen kokemus. Mutta kaikesta, mistä täällä on nyt puhuttu, mitä Eurooppa tekee humanitaarisessa avussa ja kehitysyhteistyössä, kun puhumme kaikki esimerkiksi Libanonin edustajien kanssa, esimerkiksi mm, Egyptin pääministerin kanssa, mutta usein ei puhuta EUsta. Ei siellä mainita EUta, joka olisi konfliktin ratkaisijana. Turkki, eh, Venäjä, Iran, Saudi-Arabia, Yhdysvallat ihan loogisesti, Syyria, mutta Eurooppa ei, oli aika paljon poissa ja, ja niin paljon kuin me näimme vaivaa, niin ei meitä otettu mitenkään ratkaisevasti huomioon toimijana. Eli mitä me voisimme siis tehdä tässä? Toinen kysymys liittyy nopeasti Venezuelaan mitä olla, ollaanko nyt jotakin tekemässä Venezuelan hyväksi, tehdäänkö jotain Venezuelan hyväksi, siellä on todellinen suuri humanitaarinen kriisi meneillään, vaarallinen kehityssuunta, koska siellä on sisällissodan syttymisen vaara edessä. Tilanne on erittäin arkaluokkaantoinen. meidän täytyisi tehdä väestön eteen jotakin, koska meidän pitäisi pystyä suojelemaan siviiliväestöä tällä hetkellä siellä Toinen asia liittyy myös siihen, että me olimme laatimassa mietintöä kansalaisyhteiskunnan tila, tilasta ja mikä on kehitysavun tila. Minä haluaisin tietää, mikä on teidän kokemuksenne, kun te käytte näissä maissa. Uskotteko, että nyt ollaan taantumassa? toiminnassa nuorten keskuudessa näissä yhteiskunnissa, valtioissa, joissa yhä vähemmän on mahdollisuuksia ja miten, kun me olemme laatimassa tätä mietintöä, niin miten me voisimme auttaa tätä tilannetta, tässä tilanteessa voisimme laajentaa toimintaanne, koska nyt on hyökätty hyvin paljon ihmisoikeuspuolista ja vastaan ja miten me voisimme auttaa heitä kaikessa tässä monimutkaisessa tilanteessa. Kiitoksia ja sitten vielä lopuksi Cecil. Grazie. Kiitoksia Linda. Minä myöskin kiitän komission jäsentä myöskin siitä, että hän esitteli meille työtä, jota hän vie eteenpäin, erityisesti koska työtä on niin laajalti kun on kyse humanitaarista avusta. Humanitaarisessa avussa keskiön pitää laittaa kestokyky, toisaalta se vähentää haavoittavaisuutta, toisaalta voidaan luoda yhteys, kuten te sanoitte, humanitaarisen avun ja kehityksen välillä. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy kestokykyyn Tarkoittaako se myös paikallisten instituutioiden vahvistamista, koska minä sanoin, että pitää löytää yhteys humanitaarisen avun ja kehityksen välillä. Eli ensimmäinen kysymys on, vahvistetaanko paikallisia instituutioita eikä pelkästään kansalaisyhteiskuntaa. Ja minä kysyn tätä, koska jos olisi parempi yhteistyö eri organisaatioiden välillä, niin apu voisi myös paremmin päästä perille. Sitten toinen kysymys on, että mainittiin hyvin paljon eri maita, 14 maita, toiset eivät ole näkyviä. Minä menen suurten järvien alueelle, mutta myöskin Keski-Afrikan alueelle, jossa on paljon alueita, joissa on kriittinen tilanne. Ja halusin kysyä, että mitkä ovat tämän keskeisen Afrikan maat ja suurten järvien alueen maat, jonne tukea menee. Ja sitten vielä samasta asiasta. Tämä on pyyntö teille, mutta myös kaikille kollegoille. Viime päivinä on tullut Kasai-alueelta Kongon demokraattisesta tasavallasta pyyntö, jossa, kuten aikaisemmin sanoin, on tapahtunut verilöylyjä ja ihmiset elävät tällä hetkellä metsissä. He ovat pakolaisina olleet viikkoja, kuukausia ilman ruokaa, viikkoja päiviä ilman ruokaa ja sinne pitäisi saada apua kiireellisenä. Mitä aiotte tehdä, tällainen vahva pyyntö on tullut väestöltä, joka ei voi tällä hetkellä tulla ulos metsästä. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy myös Italiaan. Etsintä ja pelastustoimet. Monet näistä kansalaisjärjestöistä tekevät työtä kiitos lahjoitusten. Valitettavasti niillä ei ole rahoitusta ja siksi niitä syytetään avoimuuden puutteesta. Mitä aiotte tehdä näiden kansalaisjärjestöjen suhteen, jotka harjoittavat etsintää ja pelastustoimia? Tämä koskee erityisesti Italiaa ja Etelärajaa, koska puhuitte Kreikasta, Turkki EU-sopimuksesta e myös. Kiitoksia. Kiitoksia paljon kysymyksiä komissaarille. Paljon asioita. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä. Me to transfer my mother tongue to be more concrete and more precise. Eh, από τον αγαπητό μου φίλο No niin, hyvät ystävät, ensinnäkin Enrique. Mm, haluaisin kommentoida kolmea asiaa tässä, hyvä Enrique. Aivan ensiksi haluaisin kommentoida näitä mielipidetiedusteluja ja mittauksia. Meillä on sellainen yleisnäkemys, että epäillään Euroopan hankkeita, mutta minä tosiaankin uskon, että ähm, tuki, äh, tuki humanitaariselle avulle ja pelastustoiminnalle, se on suurempaa kuin mitä odotetaankaan. Kaikki mielipide tiedustelut osoittavat, että kansalaiset haluavat lähettää viestin poliittisille eliitille koskien meidän ongelmiamme ja heikkouksiamme Eurooppa-hankkeessa. Jos veitaamme, vertaamme tätä muihin eh, eurobarometrilukuihin, niin eh, voimme nähdä, että aika korkealla tasolla ollaan. Eli meidän pitäisi tässä olla myös tyytyväisiä. Sitten uusi toimintasuunnitelma. arviointi, kun arvioidaan, arvioidaan sitoumuksia, joita annettiin humanitaarisessa huippukokouksessa. Nyt kertomus on valmisteilla ja saatte sen aivan pikapuoliin. Käsittääkseni olisi mukava keskustella siitä teidän kanssanne, jos haluatte joko yksityisesti tai sitten täällä valiokunnassa. Tärkeää on, ja olen Enrikkeen kanssa samaa mieltä, että tällaisia arviointeja järjestetään, jotta saadaan paremmin näkemystä siitä, mihin ollaan pyrkimässä. Ja tällä tavoin me voimme myös arvioida omaa toimintaamme ja nähdä, ollaanko menty oikeaan suuntaan vai ei. Mitä tulee sitten kansainväliseen humanitaariseen lakiin, epäilemättäkin sanoisin, että se on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Aivan viime vuosina viime vuosikymmenen aikana humanitaarisen lain rikkomukset ovat äh, lisääntyneet. Hyökkäykset äh, siviilejä, jotka ovat kohdistuneet siviileihin ja äh, sairaaloihin, näitä on koko joukko. Ja pitäisi löytää ratkaisu näihin ongelmiin. Meillä on ollut ensimmäinen ja toinen punaisen ristin Eh, ja punaisen puolikuun konferenssi, jotta eh, tosiaan puututtaisiin näihin, puututtaisiin humanitaarisen lain rikko, rikkomuksiin. Edelleenkin jatkamme tätä prosessia, mutta edelleenkin on merkittäviä ongelmia siinä, että saataisiin aikaan humanitaarinen yhteiskunta. Meidän pitäisi pystyä sanomaan, että ihmiset on tuomittu. Pitäisi saada nämä tuomiot kohdalleen ja me yritämme tosiaankin painostaa, jotta humanitaarista lakia noudatetaan EU-tasolla. Tässä vaiheessa en sanoa sen eh, tarkemmin, en voi teille mitään sen kummempaa vakuuttaa. Haluan vain sanoa, että henkilökohtaisesti, samoin kuin Federica ja eh, Eko myös, me pyrimme parantamaan eh, toimintaa niin, että kun kunnioitetaan, noudatetaan kansainvälistä lainsäädäntöä. Me teemme parhaamme. Ja jo tässä vaiheessa äh, punainen risti mm, ei päässyt sellaiseen tulokseen kuin mitä olisimme halunneet. Ja tämä osoittaa, miten vaikea tehtävä on. Enrique, puhuit vielä tästä kysymyksestä ja Tiedät, että itse olen käynyt tuossa maassa jo kahdesti. Olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia, koska pakolaismäärät ovat suuret Afganistanista juuri. Ja mitä tulee sitten Iranin viranomaisiin Euroopan unionilta on annettu äh, myönteinen viesti. Nyt on saatu äh, lisättyä humanitaarista apua, mutta tiedämme varsin hyvin, että tarvitaan myös kehitysapua. Me keskustelemme äh, Neve Minitsan kanssa Irania ja Afganistania koskevaa pakettia käsittelemme ja sekä Afganistan että Iran pitää saa, saada hoidettua kehitysavun kautta. Kyse ei enää ole humanitaarisesta avusta sinänsä tässä vaiheessa. Mitä tulee sitten koulutukseen hätätilanteissa, haluaisin jälleen kerran kiittää teitä tuestanne. On aivan totta, että meillä on tällaista toimintaa yhä enemmän. Nyt jo kuusi kertaa sen jälkeen, kun olen kauteni aloittanut. Ja varmasti me aiomme tehdä asiasta vielä arvion, jotta näemme, mihin olemme pyrkimässä. Ja tässä kokemus on hyvin tärkeä suunnannäyttäjä. Meidän kokemuksemme ekopääosastosta ovat tosiaan osoittaneet, että näiden varojen, koulutukseen panostettujen varojen tulokset ovat odotettua paremmat. Ja tämän yhdistän edustaja Jimenezin kysymykseen. Kyse on Varin alueesta ja Tämä oli, kävin siellä ja juuri tästä syystä on lisätty varoja, varoja juuri koulutukseen 80 prosenttia lapsista ei käynyt koulua ja tällä hetkellä prosenttiluku on 50. Ja tämä johtuu nimenomaan uudesta lähestymistavasta, eh, epävirallisesta koulutuksesta, epämuodollisesta koulutuksesta. Tämä on tietenkin onnistunut hyvin, mutta paljon pitää vielä tehdä ja on paljon lapsia, jotka edelleen ovat koulujärjestelmän ulkopuolella. Me olemme yhteistyössä Libanonin hallituksen kanssa ja meillä on ollut ähm, äh, kokous muutaman ministerin ja äh, Rova Mogherinin kanssa ja keskustelimme nimenomaan näistä koulutustarpeista hätätapauksissa. Ja sitten ähm, kollega Angel, joka voi seurata keskustelua tietenkin myös kreikaksi. Olen aivan samaa mieltä siinä, että kun voimme tarjota kolme miljardia Turkkiin niin, että saadaan hyvin tyydyttävät tulokset aikaiseksi, jos, jos hankimme kolme miljardia, niin meidän pitäisi pystyä myös parantamaan infrastruktuureja tuolla alueella niin, että tyydytetään tarpeet ja meidän täytyy katsoa tämä asia myös sitten kun menen Turkkiin kesäkuussa, niin täytyy katsoa, miten siellä voidaan parantaa vielä tilannetta. Kiitos kovasti tästä ehdotuksestanne ei epäilystäkään siitä, etteikö mm, etteivätkö nämä konfliktit olisi tosiaankin äh, häpeä pilkku, varsinkin Etelä-Sudanissa, Etelä-Sudanin tapauksessa. Olette aivan oikeassa siinä ja minä muistan, kun itse kävin äh, olin äh, hyvin, äh, meillä oli suuria erimielisyyksiä näiden johtajien kanssa. He ovat saaneet aikaan kaaosta tuolla alueella ja humanitaarinen äh, yhteisö, kansainvälisen yhteisön pitäisi äh, löytää ratkaisu Etelä-Sudanin tapaukseen. Tilanne on todellakin hyvin vaikea kaikille osapuolille ja olen keskustellut Antonio Guterresin kanssa ja ehkä itse käy myös Etelä-Sudanissa yhdessä kollegojen kanssa, mutta eh, joskus kun mm, lähdemme käynnille, he eh, ovat sitä mieltä, että se on ikään kuin tukea sille, mitä he tekevät. Tässä pitäisi olla varovainen. Meidän pitäisi tosiaankin antaa oikeat viestit ja meidän täytyy eh, olla tiukkoina kummankin johtajan kanssa. Olen samaa mieltä kanssanne, koska tämä ongelma on näkynyt koko Afrikan sarven alueella. Ja sitten Nagorno-Karabakh-alue. En ole aivan vielä valmis, en tunne tätä tapausta kovinkaan hyvin, nyt ensimmäistä kertaa minun täytyy käsitellä vuoristokarava-kysymystä ja ekopääosastolla ei ole siellä ollut edustusta. Me voimme kyllä puuttua, mutta nyt katsomme yhdessä, miten voidaan paremmin toimia siellä paikan päällä. Συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο. Olen täysin samaa mieltä teidän kollegani kanssa, mitä tulee ekologiseen maatalouteen eh, ja yhteistyöhön faun kanssa. Olette aivan oikeassa. Meidän on löydettävä tapoja vahvistaa kestokykyä erityisesti Afrikassa. Tämä on valtaisa haaste sekä kehitys alan toimijoille että humanitaarisille toimijoille. Ja aivan kuten sanoitte, tämä on ehkä tärkein haaste, että saadaan aikaan yhteys humanitaarisen avun ja kehitys työn välillä. Olisi mukava keskustella tästä syvällisemmin. Ymmärtääkseni teillä on hyvin paljon tietoa tästä ja ehkä voisimme tavata Strasbourgissa ja katsoa, mitä asialle voidaan tehdä, koska te tunnette tämän aiheen oikein hyvin. Olette nähnyt tämän Afrikassa, äh, keskustelimme siitä viime kokouksessamme, mutta olette oikeassa. Meidän on korostettava sitä kovasti, koska se on osa tätä kestokyvyn vahvistamissuunnitelmaamme. Mitä sitten teemme Syyrian suhteen, ennen kuin rauha sinne syntyy? No, me odotamme rauhaa ennen kuin investoimme maan jälleenrakentamiseen. Olemme yrittäneet monia asioita. Ja muistutan teitä siitä, mitä Federica Mogherinin kanssa teimme Aleppon hyväksi. Tilanne Syyriassa on hyvin vaikea. Välillä on hyvin vaikea ylipäätänsä päästä näille alueille. On erittäin vaikea luvata yhtään mitään, koska minä en tiedä, pystymmekö täyttämään lupauksen. Mutta näissäkin olosuhteissa joko koulutuksen kautta tai humanitaaristen järjestöjen kautta yritämme löytää ratkaisuja kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta voitaisiin apua ja tukea viedä kaikille Syyrian alueelle. Maan jälleenrakentaminen ei ole mikään helppo hanke. Me tarvitsemme valtaisaa kansainvälistä tukea. Ja todella toivon, että tämä ei äh, alan, todella ajattelen, että tämä ei alan, voi alkaa nyt näissä olosuhteissa. Nyt meidän on vastattava ähm, humanitaarisiin tarpeisiin. Tämä on ekopääosaston rooli. Me olemme onnistuneet tähän asti, vaikka meidän on pitänyt toimia esiripun takana ja auttaa tapoja, löytää tapoja auttaa ihmisiä, jotka olivat nälänhädän partaalla. Catch my train, Minun täytyy valitettavasti nyt lähteä, koska on juna lähdössä. Mutta nyt eh, herra Pung sitten vie päätökseen varapuheenjohtajana tämä kokouksen. Olkaa hyvä. Mm. Για τις ερωτήσεις του αγαπητού φίλου Βέντα, Mitä tulee edustaja Ventan kysymyksiin? Hyvä ystävä, minä olen ja vierailut Ugandassa ja minulla on ihan ensikäden kokemusta siellä olevista ongelmista. Kuuden kuukauden aikana meillä oli 200 000 ihmistä, jotka Etelä-Sudanista tulivat pakolaisina ja olivat näissä leireissä. Oli todella vaikuttavaa nähdä tämä valtaisa väestön lisääntyminen. Meidän on erityisesti huomioitava Uganda. Olemme kiinnittäneet siihen jo paljon huomiota ja olemme jo suuren summan määritelleet juuri tätä varten. Mitä tulee tähän kestokykyyn. Meidän tarkoituksemme tässä tiedonannossa – on ensinnäkin se, että katsotaan tätä selviytymiskyvyn konseptia ja katsotaan olemassa olevia välineitä. Ja jos olemassa olevat välineet ovat tyydyttäviä, niin sitten meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa. Ja meidän on katsottava, tarvitsemmeko uudenlaisia välineitä. Uskon, että kesäkuuhun mennessä olisi hyvä keskustella asiasta, koska tämä on erittäin tärkeä asiakirja. Me pohjaamme sille ja arvioimme toimiamme kestokyvyn alalla. Parannusta on tapahtunut, mutta vielä on tehtävää. Kiitos, hyvä kollega. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän yhteistyömme on erinomaista ja todella haluaisin kiittää teitä siitä. Me Keskitymme noille neljälle alueelle, joissa nälänhätä uhkaa. Sitten kommenttini Chadin järvestä ja Nigeriasta. Voin kertoa teille, että minulla on ollut erityisyhteistyötä ulkoministerin kanssa Oslon konferenssissa. Itse asiassa viime päivinä Uusi humanitaarinen koordinaattori vieraili luonamme. Me halusimme vain katsoa, miten koordinoimme ponnistelumme. Päätin vierailla Nigeriassa heinäkuussa vain nähdäkseni tilanteen paikan päällä ja olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme yhteistyötä. Erityisesti humanitaarisen kehityksen ja sotilasvoimien välillä, koska he tuntevat alueen paremmin kuin kukaan muun. Kun vierailin Chadissa ja Nigerissä, minulla oli yhteyksiä alueen sotavoimien johtajiin ja näin parannusta, mitä Boko Haramiin tulee. Mutta sen jälkeen, kun tapasin Nigerian humanitaarisen koordinaattorin. Uskon, että kaikkein tärkeintä on humanitaaristen ja kehitysalan toimijoiden yhteistyö. Tämä on pohja, jolta voidaan sitten äh, torjua keskipitkällä aikavälillä Boko Haramin vaikutusta yhteiskuntaan. Sitten kysyitte myös, mitä odotamme uudelta Trumpin hallinnolta. Viimeisen kolmen kuukauden aikana olen osallistunut useisiin kansainvälisiin konferensseihin. Olen tavannut amerikkalaisia kollegoita hallinnosta. Ja tähän mennessä valitettavasti me emme tiedä selvästi, mitä tulee tapahtumaan kehitysavussa tai sille kehitysavulle, joka tulee Yhdysvalloista. Kukaan ei ole voinut vakuuttaa meille tähän mennessä, että se jatkuu Minun on vierailtava Washingtonissa selvittääkseni tilanne, koska te ymmärrätte, että kun meillä on selkeä tuen vähennys, kun amerikkalaisten tuki vähenee, niin se vaikuttaa koko maailmanlaajuiseen järjestelmään. Viimeisin tieto osoittaa, että että tämä tuen leikkaus tulee vaikuttamaan pääosin kehitysapuun eikä niinkään humanitaariseen apuun. Tämä on viimeisin tieto, joka minulla on, mutta mitään ei voida sanoa kovinkaan varmasti. Mutta minä uskon, että olen se, joka on vastuussa siitä, että lisätään painetta jotta jatkossakin saamme apua Yhdysvalloilta näillä kahdella tärkeällä osa-alueella. Tämä on minun velvollisuuteni. Minä haluan puolustaa tätä. Venezuelasta. Tämä on todellakin kysymys, jota olemme seuranneet. Se on hyvin vaikea kysymys, koska se liittyy valtion suverenisuuteen. On hyvin vaikea puuttua asiaan ekopääosastona – ilman hallituksen suostumusta. Syyskuusta lähtien Karitas on saanut hankkeen terveydestä ja mm, ravitsemuksesta, se, terveyden ja ravitsemuksen alalla neljällä eri alueella, mutta te uskot, voitte uskoa, että pääsy on vaikea, koska tarvitsemme hallituksen yhteistyötä. Tämä on hyvin vaikea ja arkaluontoinen asia. Mutta meidän on yritettävä päästä läpi tätä kanavaa pitkin, muuten DG Ekon on hyvin vaikea suoraan vaikuttaa. Olemme ja kuvassa yhteistyössä Federica Mogherinin ja Neve Mimitsan kanssa. Kysymyksenne sietokyvystä Olenkin jo muutaman asian sanonut, mitä tulee Kongon Kasain alueeseen. Ei ole epäilystäkään siitä, että eikö meidän pitäisi katsoa, miten voimme auttaa. Tämä on osa humanitaarista vastuutamme. Se on meidän velvollisuutemme toisin sanoen. Te jo kuvailitte tilanteen ekopääosaston johtaja on täällä. Hänen on katsottava, mitä te kuvailitte. Sitten nostitte esiin ähm, etsintä- ja pelastustoimia harjoittavat järjestöt Italiassa. Olen kuullut ähm, syytteitä, erään syyttäjän nostamat syytteet, jotka liittyvät hyvin omituisiin yhteyksiin Todellakin me Euroopan unionina uskomme, että Euroopan määrärahoilla tehty rahoitus on hallinnoituva avoimella ja luotettavalla tavalla, koska kyse on eurooppalaisten veronmaksajien rahasta ja me olemme hyvin Äh, huolellisia tämän suhteen. Samalla meillä on myös hyvin tiukat vaatimukset niille kansalaisjärjestöille, jotka hakevat Euroopan määrärahoja. Äh, toisaalta, ja tässä vastaan edustaja Himenesin kysymykseen, uskomme, että kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ovat hyvin hyödyllinen väline meille ne auttavat meitä kaikissa ponnisteluissamme humanitaarisessa toimissa. Olemme avoimia kaikille tiedoille, joita teillä on, joiden avulla voimme tukea kansalaisjärjestöjä, jotka auttavat niin paljon paikan päällä. Sitten Keski-Afrikan tasavallasta – ja suurten järvien alueesta. Tänä vuonna meidän apumme tulee olemaan noin 45 miljoonaa ja olet aivan oikeassa. Tarpeet ovat valtavat, mutta tämä on nyt viimeinen kommenttini. Ja korostan sitä, mitä sanoin aikaisemmin Trumpin hallinnosta. Valitettavasti jos amerikkalaisten humanitaarinen tai kehitystuki leikataan, niin silloin ymmärrätte, että Euroopan unionin pitäisi myöntää, ettei se pysty vastaamaan niihin suuriin tarpeisiin, joita kriisit tuovat esiin päivittäin päin. Joten minun henkilökohtainen roolini humanitaarista avusta vastaavana komission jäsenenä on luoda poliittista painostusta, jotta e, tämä e, tuki jatkuisi. Sillä tavoin saatiin aikaan tasapaino. Ja on tärkeää, että meillä on tämä tasapaino eurooppalaisten ja amerikkalaisten välillä, kun on kyse kehitysavusta ja humanitaarista avusta. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran tästä hyvin hedelmällisestä ja kattavasta keskustelusta. Joka kerta, kun tulen DEVE-valiokuntaan, minulla on jotain opittavaa opin jotain uutta teidän puheenvuoroistanne. Minun toimistoni on aina avoinna teille, jos haluatte käydä henkilökohtaista keskustelua mistä tahansa asiasta. Kiitoksia. Merci, monsieur le... Kiitos arvoisa komission jäsen. Kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä haluan kiittää teitä näistä kaikista vastauksista, joita annoitte kollegoille heidän kysymyksiinsä. Kiitos yhteistyöstä, joka sitoo meidät tiivisti yhteen ja te kannustatte. Te kannustitte meitä, me kannustamme teitä työssä jatkossa. Kiitos. Nous arrivons à la fin de Eli kokous on nyt loppumaisillaan. Onko jollakulla vielä joitakin kysymyksiä kohdasta muut asiat? Ei kenelläkään. Loistavaa. Seuraava valiokuntamme kokous on 29. toukokuuta 15.00-18.30 ja 30. toukokuuta 10. haluan kiittää kaikkia tulkkeja myös vielä. Ja sanoa, että kokous on päättynyt. Merci beaucoup.